Je, vais de, je demande à la presse, aux photographes, aux caméramans. Pyydän, että lehdistön jäsenet lähtevät salista. Aloitamme kuulemisen ja pyydän teitä lähtemään salista. Ja sen jälkeen voimme siis aloittaa työmme. Kiitos. Bon après-midi, collègues. Bon... Hyvää iltapäivää, kollegat. Hyvää iltapäivää, Rova Jelevä, ja tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Me kaikki tiedämme, mikä on tämän kokouksen tarkoitus, eli tämä on Rova Jelevan kuulemistilaisuus, ja arvioimme hänen kykyjään toimimaan komission jäsenenä, jäsenenä, joka vastaa kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta. Ja puheenjohtaja Barroso on hänelle määrännyt tämän salkun. Muistutan, että työjärjestyksen liitteen 17 mukaisesti Parlamentti alvioi komission jäsenehdokkaita heidän yleisen pätevyytensä perusteella, heidän eurooppalaisen sitoumuksensa ja henkilökohtaisen riippumattomuutensa perusteella. Parlamentti arvioi myöskin heidän salkkunsa tuntemusta ja heidän viestintäkykyjään. Muistutan myöskin, että ennen kuulemista komission jäsenehdokas on kirjallisesti vastannut alustavaan kyselykaavakkeeseen. Vastaukset on jaettu parlamentin jäsenille ja teillä on ne edessä papereissanne. Ennen kuin aloitamme työmme, lyhyesti haluaisin muistuttaa tämän kuulemisen menettelystä. Aluksi kuulemme poliittisten ryhmien lyhyet julkilausumat liittyvät humanitaarisen avun ja kriisinhallinnan prioriteetteihin. Sen jälkeen komission jäsenehdokas pitää alustuspuheenvuoron, joka ei saa ylittää 10 minuuttia. Sen jälkeen käydään noin 2 tuntia 45 minuuttia kysymyksiä ja jokainen poliittinen ryhmä saa esittää kysymyksiä. Noudatamme ping-pong-periaatetta kolmen ja puolen minuutin pätkissä. Eli jokainen kysymys saa kestää 45 sekuntia. Komission joka vastaa korkeintaan minuutin 45 minuuttia. Sitten mahdollisesti puoli minuuttia jatkokysymykseen ja mahdollisesti puoli minuuttia lopulliseen vastaukseen. Ja muistutan, että puheaika on rajoitettu 45 minuuttiin. Mitä enemmän on lyhyitä kysymyksiä, sitä enemmän on aikaa kuunnella komission jäsenehdokkaan vastausta ja esittää jatkokysymyksiä. Muistutan, että jatkokysymysten täytyy liittyä komission jäsenehdokkaan vastaukseen ja niissä ei saa ottaa esiin uusia aiheita. Valiokunnan puheenjohtajana pidätän itselläni oikeuden olla hyväksymättä kysymyksiä, jotka eivät noudata näitä sääntöjä. Olemme myöskin varanneet aikaa keskustelulle noudattaen menettely puhujalistaa aiheista, joista koordinaatit ovat sopineet ja jotka ovat painopistealueita valiokunnallemme. Äsenet, jotka haluavat puhua, saavat 15-20 sekuntia kysymyksen esittämiseen ja pyydän myöskin, että komission jäsen, joka vastaa erittäin lyhyesti. Muistutan teiltä, että puheenvuoro annetaan pääasiassa kehitysyhteistyövaliokunnan täysjäsenille ja varajäsenille. Olemme myöskin varanneet aikaa siihen, että komission jäsenehdokas voi täydentää tai täsmentää vastaustaan tiettyihin kysymyksiin, mikäli vastaus ei ollut täysin tyydyttävä tai täydellinen, ja mikäli saan tästä merkin poliittisilta ryhmiltä. Olemme kutsuneet myöskin ympäristövaliokunnan ja ulkoasianvaliokunnan mukaan tähän kuulemiseen. Kuulemistilanteen lopuksi pyytäisin, että komissiojäsen Jeleva pitää lyhyen loppupuheenvuoron, mikäli hän näin toivoo. Keskustelu tulkataan kaikille kielille ja kaikki puhujat voivat käyttää äidinkieltään. Pyydämme teitä muistamaan, että tulkkauksen vuoksi puhetahti ei saa olla liian tiivis. Muistutan vielä, että tämä keskustelu välitetään internetissä parlamentin nettisivuilla ja videonauhoitus tästä kuulemisesta on myöskin saatavilla myöhemmin samalla nettisivulla. Nämä keskustelut myöhemmin saadaan myöskin kirjallisesti ja nämä toimitetaan mahdollisimman nopeasti. Ja nyt aloitamme kuulemistilan tilaisuuden ja aluksi poliittisten ryhmien julkilausumat. Ensin Filip Kasmarek kansanpuolueesta. Teillä on puheenvuoro ja voitte pitää alkujulistuksen. Olkaa hyvä. Dam Państwu 5 sekund na założenie słuchawek, bo będę mówił. Kiitoksia. Niin, e, aion puhua Puolaa, joten pistäkää e, kuulokkeet korviin. Hyvät kuulijat, komission komissari edustaja. Lissabonin sopimuksessa mainitaan humanitaarinen apu nyt ensimmäistä kertaa yhtenä ulkoisena politiikkanamme. Ja nyt ensimmäistä kertaa Euroopan unionin historiassa meillä on komissaari, joka on erikseen vastuussa humanitaarisesta avusta. Tämä salkku on selkeä viesti siitä, että Euroopan unioni pitää humanitaarista apua hyvin tärkeänä asiana. Se on merkki siitä, että Euroopan unioni haluaa vahvistaa rooliaan tällä alalla. Mielestäni tämä on erittäin hyvä askel oikeaan suuntaan. Olemme tyytyväisiä siihen, että komissaariehdokkaalla tulee olemaan selkeä rooli estettävänään. Euroopan unionin täytyy korostaa koordinaatiota, täydentävyyttä ja koheesiota, kun puhutaan sen toimista euro on täytyy olla myös niin, että Euroopan unioni valmistautuu yhä hankalampiin ja suurempiin haasteisiin. Nämä ovat haasteita, e, suuret haasteet ovat hankalia, näin tämä todettiin viime vuonnakin. Yksi haasteista on se, että meidän täytyy neutraalilla ja tehokkaalla tavalla antaa humanitaarista. Kasmarek, teidän puheaikanne on loppu. Seuraavaksi puheenvuoron saa Berman. Um, we and are faced with a huge organizational mess. Development Hyvä Rova Jeleva, me olemme erittäin äh, hankalassa tilanteessa. Ulkopolitiikkaa tässä hajautetaan liian moneen komissaarin äh, niskoille. Äh, meillä on Ashton, sitten meillä on Peebalks kehitysapua vastaavana, ja te taas sitten joudutte käsittelemään muita humanitaariseen apuun liittyviä tähteitä. Kolme kabinettia on kyllä resepti sisäiseen konfliktiin ja koherenssin puutteeseen. Sen asemasta mutta että, että nyt luodaan vahva Euroopan unioni, joka vähentää köyhyyttä. Hän vain haluaa tässä pistää toimivaltoja päällekkäin. Kyllä näiden kaikkien kolmen alan tulisi liittyä yhden komission ja osaston sisään. Tiedämme, että budjetin tulisi olla riittävä, mutta Barroso sulkee tältä silmänsä. No, te ette voi tätä ratkaista, mutta miten te voitte taata sen, että humanitaariseen apuun tarvittava apu ei mene savuna ilmaan tuuleen? Miten tulette valmistamaan sen, että humanitaarinen apu on täydentävää muun kehitysavun kanssa. Mutta, hyvä Rova Jeleva, ehkäpä ennen kuin aloitamme keskustelun, halunnette selventää sitä, miten, miksi itse ette ole maininnut intressi tai etujako, taloudellisia etuja koskevassa ilmoituksessanne omia kytköksiänne. Kiitos, kun olitte meppi. Merci. La parole est ma... Kiitoksia. Seuraavaksi Görings Aldesta. La... Kiitoksia. Niin, tämä uusi humanitaarisen avun tehtävä, jota olette ottamassa vastaan, on hyvin tärkeä, koska se vastaa hyvin hankalaan tilanteeseen ja, se, ja haasteisiin, ja vasta, vastausten täytyy olla nopeita ja puolueettomia. Ja nyt mikä vasta ja teidän vastauksenne ja toimenne täytyisi olla puolueettomia, ja se tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni kantaa sotilaallisen vastuunsa humanitaarisessa avussa ja meidän täytyy toimia siten, että humanitaarinen apu ei joudu muiden unionin näkökulmien jalkoihin. Tämä, tässä te ikään kuin vasta, tässä nyt joudutte vastaamaan yhteen epäonnistumiseen. Epäonnistuminen tosin oli jo tuo lähtökohtakin ja sen takia meidän täytyy pyrkiä uudelleenrakentamis- ja kehityshankkeet perustelemaan kunnolla ja rakentamaan hyvälle pohjalle. Toivon, että voitte hyvin toimia yhteistyössä ja ryhmätyössä ja myös sitten käyttää kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita on olemassa komission nykymuodon sisällä. Merci, la parole est à... Kiitoksia sitten seuraavaksi Keller Vihreistä. Thank you. I would like to... Kiitoksia. Haluaisin korostaa muutamia kohtia, jotka ovat tärkeitä vihreille. Katastrofit, joita te tulette käsittelemään, johtuvat rakenteellisista ongelmista ja ainakin osittain te olette niistä vastuussa. EU ja komission jäsenen on muistettava myöskin nämä rakenteelliset syyt, jotka aiheuttavat katastrofeja – ja myöskin täytyy vastata tarpeisiin, jotka aiheutuvat esimerkiksi ilmastonmuutoksesta. Meitä huolestuttaa se, että yhä enemmän turvallisuusoperaatioissa ja humanitaarisissa operaatioissa raja on epäselvempi. Miten voitte varmistaa sen, että humanitaarinen apu ei liity turvallisuuskysymyksiin? Mitä tulee teidän maahanne Bulgariaan? Tehän olitte siellä ulkoministeri. Siellä ei ole vielä humanitaarisen avun strategiaa ja se on ainoa EU-maa, joka ei ole täyttänyt velvollisuuksia tällä alalla. Bulgaria on ainoa uusi jäsenvaltio, joka on kieltäytynyt osallistumasta komission kapasiteetin rakentamishankkeisiin. Ja miten näin ollen voitte varmistaa sen, että te käsittelette kehityskysymyksiä? Myöskin keskustelitte kansanäänestyksessä, jossa poistettaisiin turkinkielisiä uutislähetyksiä. Mikä teidän kantanne tähän? Ja myöskin haastattelussa Financial Times-lehdessä te kerroitte, miksi teillä on ongelmia korkotasojen kanssa. Oletteko olleet niin avoin kuin teidän pitäisi olla? Ja olisitteko voineet olla näissä asioissa hiukan vielä avoimempi? La parole est à monsieur. Seuraavaksi Sajil EKR-ryhmästä. Puolitoista minuuttia. Uh, Madam Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Uuden uh, ryhmän puolesta haluaisin esittää kolmea, kolme lyhyttä seikkaa. Ensinnäkin, mikä on kriisivalmiutemme? Mielestäni meidän tulisi löytää keino vastata strategisiin kriiseihin ympäri maailmaa. Se on teidän vastuualueenne. Toiseksi meidän täytyy olla valmiita elintarvikekriiseihin, joita on tulossa. Mehän tiedämme, että muun muassa Afrikan sarvessa, Etiopiassa tulee elintarvikekriisi. Me tarvitsemme varoja paljon enemmän kuin mitä meillä tällä hetkellä on. Tämäkin on teidän vastuualuettanne. Ja kolmaksi, lopuksi mutta ei vähäisimpänä, meidän täytyy keskittyä tiettyihin ö, kansalaisjärjestöihin. Minä olen kansalaisjärjestöjen innokas kannattaja. Mielestäni ne tekevät erittäin hyvää työtä, mutta kaikki humanitaariset järjestöt eivät ansaitse samaa kohtelua. Jotkut ovat täysin häpeämättömiä ja meidän tulisi löytää keino tehdä ero niiden välillä, joiden kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä ja niiden kanssa, jotka käyttävät kaiken rahansa 80 prosenttia rahoistaan omiin hallinnollisiin kuluihinsa, eivätkä auta ketään. Tämäkin on teidän vastuualuettanne, joten näihin kolmeen asiaan haluan vielä kysymyksessäni puuttua. La parole est à madame Seuraavaksi Zimmer GUE-ryhmästä. Frau Jeleva, wir begrüßen... Rova Jeleva, me olemme iloisia siitä, että kriisin hallinta ja humanitaarinen apu on yhdistetty ja puolustamme sitä, että EUn potentiaali pitää käyttää tehokkaammin tulevaisuudessa. Vasemmistoryhmä Euroopan parlamentissa on erityisen kiinnostunut siitä, millä tavalla aiotte organisoida nämä tarvittavat varat, jotta voidaan toteuttaa näitä toimia, koska meillä on kokemuksia siitä, että jäsenvaltiot eivät aina toimita riittävästi varoja näihin kysymyksiin. Myöskin haluaisimme tietää, miten kriisin hallinnassa, joka kuuluu salkkuunne, kuinka pitkälle olette valmis menemään ensinnäkin mitä tulee ilmastonmuutoksen hallintaan ja kehitysmaihin, köyhiin maihin, miten niitä voidaan konkreettisesti tukea, ja kuinka valmiita olette pitämään huolta siitä, että EUn välineitä, erityisesti Euroopan investointipankkia, voidaan käyttää hyväksi, ja miten tällä voidaan vaikuttaa siihen, että humanitaarinen apu ja erityisesti myöskin kriisinhallintavälineitä voidaan ottaa käyttöön. Tähän liittyy miljardin varat, jotka eivät olleet riittäviä tsunami-kriisiin. Puheaika loppuu. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa EFD-ryhmästä Rova Sanklia, puolitoista minuuttia. Madame Sinclair... Ne... Eikö Rova Sinclair ole paikalla? Siinä tapauksessa puheenvuoron saa Rova Jeleva. Hän saa pitää poliittisen julistuksessa tähän alkuun korkeintaan 10 minuuttia. Merci, Madame la Présidente. Madame... Kiitoksia puheenjohtaja Arvon jäsenet. Hyvät kuulijat, on suuri kunnia voida olla täällä tänään komissaari ehdokkaana. Nyt kun Lissabonin sopimus tulee voimaan, Euroopan unionikin, unionilla alkaa uusi aikakausi. Tämä tarjoaa meille suuria mahdollisuuksia. Euroopan instituutiot voivat tuoda unionin lähemmäksi kansalaisiaan ja voivat myös vahvistaa EUn roolia globaalina toimijana. Minä olen aina ponnistellut vahvan ja yhdennetyn Euroopan puolesta ja sen arvojen, kuten ihmisarvon ja solidaarisuuden. Ja mielestäni on suuri eri oikeus, etuoikeus voida edustaa Euroopan solidaarisuutta ja arvoja niin EUn sisällä kuin ulkopuolellakin. Minut on valittu Euroopan parlamenttiin kahdesti ja siksi tiedän, kuinka tärkeää vuoropuhelu on tässä parlamentissa. Parlamentti on aina ollut tehokas, nopea ja se on ollut tukeva, kun se on esittänyt omaa rooliaan. Olen sitoutunut vahvistamaan ja jatkamaan tätä hedelmällistä yhteistyötä. Haluan rakentaa edeltäjienne rakentamalle pohjalle Emma Boninon, Paul Nilssonin, Louis Michelin, Karl Gyhtin ja Stavros Dimasin. Tämä yhteistyö tulee olemaan olennaista, koska edessämme on kahtalainen haaste, toisaalta ilmastonmuutos, toisaalta talouskriisi. Konfliktit ja luonnonkatastrofit eivät kunnioita rajoja. Tällä hetkellä 42 miljoonaa henkilöä on joutunut lähtemään kotipaikoiltaan. Ilmastonmuutokseen liittyvät katastrofit ovat kolminkertaistuneet viime, viimeksi kuluneella vuosikymmenellä. Euroopassa Luonnon katastrofit ovat johtaneet lukemattomaan määrään inhimillisiä tragedioita ja maksavat vuosittain veronmaksajalle 15 miljardia. Kehittyvissä maissa usein kaikkein alttiimmat naiset, lapset, köyhät ihmiset joutuvat pahiten näiden katastrofien kohteeksi. Tämän järkyttävän skenaarion edessä Euroopan unionin täytyy rakentaa vahva kriisiin, kriiseihin vastauskapasiteetti. Taloudellisen kriisin aikana meidän täytyy käyttää parhaalla tavalla olemassa olevat resurssit, ja sen vuoksi oman politiikkani kulmakivenä tulee olemaan koordinaatio. Tulevassa, tulevassa salkussani tullaan korostamaan kansainvälisiä asioita ja haluamme korostaa myös komission asiantuntemusta, resursseja ja myös EUn jäsenten osuus tulee olemaan erittäin tärkeä humanitaarisessa avussa, aivan kuten Barnierin raportissa 26 sanotaan. Minun salkkuni edustaa erittäin tärkeää ähm, perustaa EUn äh, valmiudelle vastata katastrofeihin. Meidän täytyy nopeasti pystyä vastaamaan tällaisiin tilanteisiin. Kansainvälisillä areenoilla aion ryhtyä yhteistoimintaan monien kumppaneiden kanssa, muun muassa YK, erityisesti OKHAN, maailman elintarvikeohjelman, UNHCRn, UNICEFin ja useiden alueellisten järjestöjen ja maiden kanssa. Hyvä puheenjohtaja. Eurooppalainen konsensus humanitaarisesta, avusta antaa EUlle mahdollisuuden hyvään politiikan kehittämiseen. Haluaisin jatkaa tämän politiikan kehittämistä, enkä kavahda lähettää selkeitä viestejä pääkaupunkeihin ja kriisialueille. Haluan tehdä tiivistä yhteistyötä korkean edustajan Catherine Ashtonin kanssa – ja haluaisin kertoa hiukan muutamista painopistealueista. Haluan vahvistaa kansainvälistä humanitaarista lakia ja kyse on siitä, että brutaaleja sotatapahtumia, jotka kohdistuvat sivileihin, näitä tulee vastustaa samoin seksuaalista väkivaltaa osana sotaa. Näin ollen haluan, että todella autamme ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Ja pelkästään rahallinen apu ei tässä ole riittävää. Ja näin ollen humanitaaristen toimijoiden on pystyttävä tekemään työtään. Ja viimeinen kohta on erittäin tärkeä, koska hyvin usein hallitukset kiistävät sen, että ylipäänsä on olemassa humanitaarisia tilanteita niiden omien maiden sisällä. Tässä yhteydessä haluaisin puuttua siihen, että humanitaarisen avun toimijoita on häädetty Sri Lankasta ja Eritreasta muun muassa. Painopistealue on myöskin se, että teemme selkeän eron humanitaariseen avun ja sotilaallisten toimintojen välille. Yhä useammin sotilaalliset tahot noudattavat strategioita, jotta saataisiin kansa puolelle – Täytyy nyt ottaa huomioon sotilaallisen ja humanitaarisen avun ero, ja tähän liittyy se vaara, että humanitaariset toimijat joutuvat hyökkäysten kohteeksi. Tässä yhteydessä haluaisin parantaa humanitaarisen avun antajien turvallisuutta. Viime vuonna 122 humanitaarisen avun antajaa surmattiin, ja tästä syystä Tämä on minulle henkilökohtainen kysymys ja haluan osoittaa kunnioitusta näille humanitaarisen avun antajille, koska he ovat maksaneet tästä työstään korkeimman hinnan. Afganistan, Gaza, Sri Lanka, Darfur, Somalia, Chad tai Kongon demokraattinen tasavalta, vain muutamia mainitakseni, ovat hyviä esimerkkejä näistä ongelmista, joista juuri puhuin. Nämä monimutkaiset ongelmat ja niiden ratkaiseminen on tärkein tehtäväni, ja haluaisin kiittää teitä ehdotuksistanne jo etukäteen. Toivoa paremmasta tulevaisuudesta, sitä tarvitaan. Kun kriisin pahin vaihe on ohi, silloin voidaan jatkaa rakentamista. Ja siksi on tärkeää, että siirrytään tuesta kehittymiseen, avusta toivoon ja nämä siirtymät pitää varmistaa. Näin ollen minun työssäni painopistealueena on se, että hyvin koordinoidusti toimimme Euroopan tasolla. Tässä teen läheistä yhteistyötä Pibalksin ja Ashtonin kanssa. Hyvät naiset ja herrat, hyvät eurokansan edustajat. Nyt puhuisin väestön siviilien suojelusta ja minä haluaisin erityisesti painottaa tiettyjä avainsanoja. Paremmin täytyisi näihin tilanteisiin varautua. Jokainen valtio on itse vastuussa siviiliensä suojelusta, mutta meidän täytyy yhteistä, yhtenä, yhteisesti toimia sairaaloiden ja muiden tällaisten jälkirakennusasioiden eh, tiimoilta. Me voimme toimia paljon tehokkaammin kaikki yhdessä ja voimme paremmin auttaa toinen toisiamme. Minä näen juuri tässä tärkeimmän linkin solidaarisuuslausekkeessa ja eurooppalaisen hengen elvyttämisessä meidän täytyy tehdä yhteistyötä kaikkien, ja minä aionkin yhteistyössä Rouva Ashtonin kanssa ryhtyä uudistamaan unionin sivilien suojelumekanismeja ja saan, saattaa tähän yhteistyöhön kaikki kiinnostuneet osapuolet. Me haluamme tällaisen operatiivisen keskuksen, joka voi kriisitilanteissa auttaa unionin kansalaisia ja muita Euroopan unionin rajojen ulkopuolella myös. Tämä on, tästä, tässä lähdetään liikkeelle globaalista lähestymistavasta, josta, jossa, jossa otetaan huomioon sekä ennaltaehkäisy ja sitten koko ketju jälleenrakentamiseen asti. Tässä me tähän me tarvitsemme laajaa konsultaatiopohjaa ja minä lähtisin liikkeelle eh, ehdot, vapaaehtoisesta eurooppalaisesta sopimuksesta joka luodaan Lissabonin sopimuksen sääntöjen pohjalta. Haluaisin kiittää, haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että se on aina ollut avuksi rakentamassa vahvaa eurooppalaista katastrofikapasiteettia. Me ymmärrämme, kuinka tärkeää on riittävät, riittävien varojen määrä, ja te olettekin pyytäneet komissiota perustamaan riittävän vahvat väestönsuojeluun liittyvät resurssit. Minun poliittisten prioriteettieni joukossa on se, että vastaan teidän vaatimuksiinne. Ja tämä on mielestäni, tämä kuuleminen on ensimmäinen askel kohti hedelmällistä yhteistyötä. Odotan yhteistyötä teidän kanssanne ja myös EUn jäsenvaltioiden kanssa. Toivottavasti yhdessä voimme varmistaa sen, että tämä uusi salkku todellakin osoittaa, osoittautuu hyväksi. Se apu, jota annamme, menee myös materiaalisen avun yli. Sen täytyy tarjota ihmisille apua, toivoa, toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Kiitoksia. Nous allons maintenant avoir une session de cinq minutes. Seuraavaksi viiden minuuttia menettelymän puhujalistaa liittyen humanitaarisen avun ongelmiin, koordinointiongelmiin eri salkkujen osalta komissiossa ja ongelmat, jotka liittyvät hätäapuun ja kehitysapuun. Guerrero, ensimmäinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Presidenta, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin komission jäsenehdokkaalle ehdottaa sitä, että hän selostaisi meille tarkemmin näitä näitä. Teillä oli ainoastaan 15 sekuntia, 15 sekuntia meni jo. Seuraava puhe, olkaa hyvä. Minä haluaisin esittää teille kysymyksen yhteistyöstä eri alueellisten yhteistyöjärjestöjen kanssa ja erityisesti humanitaarisen järjestön kanssa, joka toimii yhdistyneiden kansakuntien alla. Ja erityisesti minua kiinnostavat luonnonkatastrofit, ja, jotka aiheuttavat humanitaarisia kriisejä. Sitten herra Svensson. Tack så mycket. Det finns grupper som exempelvis romer och... Kiitoksia on ryhmiä kuten romanit ja pakolaiset, joita usein kutsutaan laittomiksi ihmisiksi ja he tarvitsevat humanitaarista apua. Usein puhutaan humanitaarista avusta EUn rajojen ulkopuolella. Miten on mahdollista koordinoida apua näille ihmisille, jotka todella tarvitsevat humanitaarista apua? Monsieur Lambertstorff. Seuraavaksi Lamberstorff. Kiitoksia puheenjohtaja. Itse vastaan työryhmästä joka hoitaa YK yhteyksiä. Haluaisin kysyä, miten näette yhteistyön UNHCRn kanssa ja myöskin UNICEFin kanssa, kun ajatellaan esimerkiksi lapsia kriisitilanteissa? La parole est à monsieur. Seuraavaksi Fisas Ajala. La dernière question. Ja tämä on nyt viimeinen kysymys. Muchas gracias. Me gustaría saber... Kiitoksia. Minä haluaisin tietää, minkälaisen eron te, te näette kansainvälisen yhteistyön ja sitten tuon Piilbaksin, Piilbaksin komitean välillä. <clears throat> Madame vais vous avez la parole. Sitten Jelevä, teillä on puheenvuoro. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Niin, haluaisin aloittaa sanomalla, että humanitaarinen puoli on erittäin tärkeä. On erittäin tärkeä asia, johon meidän täytyy puuttua tässä uudessa salkussani. En pidä sitä kuitenkaan suurena ongelmana, koska että kehitysavun ja humanitaarisen avun välille on nyt tehty se ero, että meillä on kaksi erillistä salkkua koska aiemminkin käytänteet ovat kyllä toimineet oikein hyvin. Meillä on ollut tilanteita muun muassa AKT-maissa, joissa nämä kaksi salkkua on. Niitä on käsitelty erillisinä. Haluaisin nyt vastata konkreettisiin kysymyksiin, joita minulle esitettiin. Ensinnäkin tästä rehabilitointiohjelmasta. Kuten ehkä tiedätte, niin humanitaarisen avun budjetin puitteissa meillä on kolmannessa pilarissa katastrofien ennaltaehkäisyasiat ja haluamme tällä tavalla vahvistaa linkkejä rehabilitaation ja avustuksen välillä ja myös kehitysavun välillä. Haluamme tietenkin olla tietoisia tai ymmärtää sen, että nämä kaksi politiikkaa ovat erilaisia, siis kehitysapu ja humanitaarinen apu. Humanitaarista apua annetaan ihmisten elämien pelastamiseksi, ja tämä on erittäin tärkeää. Ja mitä tulee kehityspolitiikkaan, joka myös sisältää rehabilitoinnin, niin siihen täytyy osallistaa kyseisten maiden valtioiden toimijat. Joten haluaisin kovastikin kehittää yhteistyötä valtioiden välillä ja myös paikallisten viranomaisten välillä. Mutta ennen kaikkea tämä liittyy minun kollegani Piipaksin eh, salkkuun. Alueelliset organisaatiot ja YK näen kyllä suuria etuja siinä, että meillä on nyt myös kansainvälinen yhteiskunta salkussani, koska se tarkoittaa sitä, että voimme parantaa yhteistyötä YK kanssa, erityisesti sen kansainvälisten organisaatioiden kanssa, niiden organisaatioiden, jotka tekevät kentällä työtä humanitaarisen avun parissa. OCHA on yksi niistä, mutta myös pakolaisten ja sisäisten pakolaisten henkilöiden osalta ja voidaan nyt... Niin. Jelevä myöskin teidän puheaikana on nyt loppu. Seuraavaksi ensimmäinen kysymys- ja vastauskierros. Ja muistutan nyt rakenteesta. Kysymys 45 sekuntia, vastaus puolitoista minuuttia. Ja sen jälkeen on vielä mahdollisuus jatkokysymykseen 30 sekuntia ja siihen vielä vastaus 30 sekuntia. Ja tämä vastaus nyt oli minuutti 45 sekuntia. Ja seuraavaksi Gay Mitchell saa aloittaa. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää, Rova Jeleva. Kyse nyt ei ole pelkästään rahoista, erityisesti kun ajatellaan näitä vastuualueita, joita teillä on itsellänne. Tähän liittyy valmistelua ja suunnittelua ja sen varmistamista, että olette aktiivisia ja ennakoitte näitä tarpeita. Tässä mielessä komissiossa on hyvä suunnitelma, ja miten täytyy toteuttaa sitä suunnitelmaa, miten täytyy toimia aktiivisesti, ja mitä te teette, tehdä, täytyy tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa, että me odottele, että reagoisimme, vaan että ennaltaehkäisisimme ilmasto- ja humanitaarisia katastrofeja. Jeleva saa puheenvuoron be very concrete. Niin, ihan konkreettisesti sanon, että suhtaudun hyvin avoimesti vuoropuheluun parlamentin kanssa ja olen teidän kanssanne täysin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy olla proaktiivisia, ei jäädä odottelemaan kriisien puhkeamista. Joten tässä suhteessa, kuten tiedetään, niin välitön vastauksemme ja apumme kriisitilanteisiin perustuu tarveanalyysiin, tarveharkintaan, joten kun meillä on nyt sekä väestönsuojelu että humanitaarinen apu samassa salkussa, niin voimme parantaa paremman koordinaation kentällä ja päämajojen välillä – ja myös elintarvikeasiantuntijoiden välillä. Ja tärkeää on myös se, että voimme varmistaa yhden tarveanalyysin molempia tilanteita silmällä pitäen kentällä. Joten olen sitä mieltä, että tässä ei niinkään ole kyse rahasta, vaan siitä, että nyt meillä on mahdollisuus parantaa yhteistyötä kaikilla tasoilla. Sitten jatkokysymys. Mitchell. Kiitoksia puheenjohtaja. Voinko nyt tästä käsittää asian niin, että te tuotte meille tänne aktiivisia suunnitelmia, jotta voimme vaikuttaa tähän ennaltaehkäisyyn, eikä vain siihen sitten, kun kriisi on jo syntynyt? Selvä. It is good to have also... Niin, on tietenkin hyvä, että on mahdollista kehitellä skenaarioita. Ei ainoastaan reagoida jo puhjenneisiin kriiseihin. Ja tämä on nyt mahdollista hyvin ammattimaisten osastojemme ansiosta. DG ECHO on yksi niistä. Sillä on mahdollisuus tehdä, yhteistyö, tehdä työtä ja valmistella jo etukäteen. Ja myöskin tällaisten unohdettujen kriisien arviointityötä. Ja tämä antaa meille mahdollisuuden suunnitella etukäteen paremmin jotta voimme kehittää parempaa ohjelmointia ja jotta voimme etukäteen valmistautua. Joten käytetään, käytämme kaikki ne keinot, joita meillä on käytössämme. Sanoisin kyllä, että meillä on todelliset mahdollisuudet nyt sulauttaa molempia teknisiä kysymyksiä, teknisiä keinoja konkreettisesti. Meidän, me voimme myös valmistautua etukäteen jo kriiseihin, jotka liittyvät muun muassa ilmastonmuutokseen. Cashman, vous avez la parole. Sitten Cashman, olkaa hyvä. President, madam. Kiitoksia, puheenjohtaja Rovajeleva. Kuten tiedätte, on huhuttu kaikenlaista, ja tässä valiokunnassa meidän täytyy käsitellä ainoastaan tosiasioita. En nyt kysy tästä jatkokysymystä, mutta kysyisin tässä etujulistuksesta, joka liittyy komission jäsenen toimenastumiseen. Onko mitään jota haluaisitte kertoa valiokunnalle? Oletteko jättäneet jotain pois? Ja onko teillä jotain bisnesintressejä, joita tällä hetkellä ei ole ilmoitettu? Uh, niin, kiitoksia edustaja Cashman tästä kysymyksestä. Haluaisin jo heti kättelyssä kertoa teille, että minä en koskaan kuuntele lehdistöhuhuja – en myöskään halua puhua yksityiselämästäni. Mielestäni me puhumme täällä erittäin tärkeästä asiasta, nimittäin humanitaarisesta avusta ja kriiseihin vastaamisesta ja siitä, miten voidaan paremmin valmistautua tulevaisuuteen, miten voidaan saada parempia tulevaisuuden visioita tällä tärkeällä alueella. Ja miten voidaan avustaa ihmisiä ja miten voidaan estää kentällä ihmisten kärsimystä. Mutta mutta koska nyt olen tässä tänään, eikä minulla ole mitään salattavaa, eikä minulla ole, eikä ole sellaisia kysymyksiä, joihin en voisi vastata tämän arvovaltaisen valiokunnan edessä, niin voin vakuuttaa teille, että minä olen julkinen henkilö ollut jo vuodesta 2007. Olen ilmoittanut kaiken. Olen ilmoittanut kaiken, mitä minulta on pyydetty ilmoittamaan – ja haluaisin vielä yhdellä lausella sanoa seuraavan. Kaikki huhut, kaikki väitteet, joita on estetty minua tai miestäni vastaan, ovat täysin perusteettomia. Ja mielestäni me voimme nyt keskittyä itse asiaan. Follow-up question? Onko jatkokysymystä? Ei. Eli seuraavaksi Görens. Merci, madame la présidente. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, minä haluaisin kysyä siitä, miten Euroopan unioni pystyy vastaamaan sellaisissa tilanteissa omassa yksiköstänne sotatilanteisiin. Tämä tietysti jää jäsenvaltioiden kapasiteettiin, toimivaltaan, koska unionilla ei toimivaltaa ole, mutta miten tällaisiin konfliktitilanteisiin tai luonnonkatastrofitilanteisiin unioni pystyy vastaamaan ja onko sen kapasiteetti ja logistiikka riittävän riittävä. Mikä teidän vastauksenne on? Mieli, olkaa hyvä. esitetään mm, in no cases in... Niin, ei missään tapauksessa riittävästi. Meillä on edessämme hyvin hankalat ajat, ei ainoastaan talous- ja rahoituskriisin suhteen, mutta myös ilmastonmuutos on asia, joka täytyy ottaa vakavasti. Se on merkittävä katastrofien lähde ja syy. Tähän liittyen haluaisinkin vastata teille seuraavalla tavalla. Nyt kun väestönsuojelu ja humanitaarinen apu sisältyvät yhteen ja samaan salkkuun ensimmäistä kertaa, niin haluan vakuuttaa, että tulen tekemään parhaani, jotta voimme paremmin valmistautua paitsi kriiseihin vastaamiseen, myös koulutuksen ja muun valmistautumisen ja muun toiminnan suhteen. Haluan, että voimme käyttää kaikki keinot, joita tämä uusi salkku tarjoaa, jotta voidaan myös kehottaa jäsenvaltioita olemaan aktiivisempia valmistautumaan itse ja myötävaikuttamaan Euroopan unionin tasolla. Me voimme käyttää katastrofien vähentämispilaria ja myös muita instrumentteja, joita meillä on käytössämme, jotta voimme parantaa kapasiteettiamme ja jotta voimme valmistautua paremmin. Follow-up question from Mr. Gören. Görens, onko jätellä jatkokysymystä? La question supplémentaire. Niin, lisäkysymyksiini koskee jäsenvaltioiden taakan jakoon pyydättekö te, että jäsenvaltiot tekis, sijoittaisivat tähän rahoja tietyjen, tietyn haarukan sisällä? Vai mikä on tilanne? Onko joku prosenttia ajateltu bruttokansantuotteeseen nähden tähän kapasiteetin rahoittamiseen, kriisien ja tuhojen hoitoon. Rouva Jeleva, olkaa hyvä. response to disaster. Niin, katastrofeihin vastaaminen kriisitilanteissa on tietenkin niin, että kriisissä ensinnäkin turvaudutaan kansallisiin vastauksiin. No nyt Tukholman ohjelman ansiosta me olemme paremmin valmistautuneita myös Euroopan tasolla. Me voimme nyt paremmin vastata kriiseihin ja osoittaa solidarisuuttamme. Voin vakuuttaa. Review of uh, the... Voin vakuuttaa. You have... Anteeksi, mutta teidän pitää nyt pitää kiinni tästä puheajasta. Seuraavaksi Sargentini. Kiitoksia puheenjohtaja. Rovi Elämä, te itsekin sanoitte, että te olette nyt julkinen henkilö, ja julkisilla henkilöillä ei ole mitään rahoituksellista yksityiselämää eikä myöskään heidän puolisoillaan. Neljä kollegaa nyt on kysymyt kysymyksiä, joihin ette ole vastannut, eli kysyn vielä kerran, miksi ette puhunut taloudellisista sitoumuksistanne vuonna 2008 ja vuonna 2009, silloin kun Bulgarian kaupparekisteri osoitti, että te olitte johtaja ja omistaja tässä yrityksessä, josta on kyse. Thank you for repeating this again. Uh, I Kiitoksia, että toistitte kysymyksen. Voin vakuuttaa, että olen ilmoittanut kaiken sen, mitä minun oli ilmoitettava aikanaan. Rahoitusinstituutiot ja myös Bulgarian veroviranomainen on tämän vahvistanut. Voin tiety... Voin valmistella niin bulgariaksi kuin englanniksikin kansion, jossa on kaikki tarvittavat asiakirjat. Ja olen näin tehnytkin, koska minä odotin näitä kysymyksiä. Tiesin, että tämän kaiken taustalla on provokaatiokirje, jonka Parpaavona niminen kollegani Bulgariassa lähetti Euroopan komission. Haluan todist- sanoa, että meillä on Bulgariassa instituutioita, myös rahoituslaitoksia, ja ne ovat tarkistaneet kaiken. Joten minun taloudellisia intressejäni koskeva julkilausuma ja kaikki, sel, kaikki, mikä liittyy mahdollisiin turistiriitoihin, on tarkastettu myös meidän parlamentissamme. Siellä on samanlainen komitea valiokunta kuin teidänkin parlamentissanne. Ja tämä Bulgarian parlamentin valiokunta on tehnyt sen päätöksen, on tode, todennut, että kaikki on kunnossa ja lainmukaista. Joten kiitän teitä vielä kerran tästä kysymyksestä. Te voitte perehtyä tähän asiakirjasalkkuun, jossa on kaikki viralliset asiakirjat, jos niin haluatte tehdä, mutta minulla ei ole mitään salattavaa. Ja tämä yritys, josta puhumme, ei vielä tuolloin ei ole ollut toiminnassa ja te voitte kyllä sen tarkistaa myös maani instituutioista. Yes. Onko jatko kysymys? If you... Kyllä, puheenjohtaja. Jos te osaisitte odottaa tätä kysymystä, olisi ollut erittäin helppoa tälle valiokunnalle, jos 10 minuutin aikana olisitte puhuneet tästä jotain, mutta jatkokysymys on. Myittekö tämän Global Concept-yrityksen ja kuinka paljon saitte siitä? Ja jos te teitte näin, miksi tästä ei ole ilmoitettu? Kiitos. Selvä. Ähm, it is, uh, the company isn't... Yritys on tietysti yrityksen sellaisessa tilanteessa, että se ei ole ollut aktiivinen markkinoilla. Tämä näkyy kyllä asiakirjoista. Ja tämähän on tärkeä kysymys. Ja sen vuoksi haluan vastata siihen omalla äidinkielelläni. This is uh, finished for this time. Mutta nyt aika loppui. Okay, when th- then we take extra time. No otamme nyt ylimääräistä aikaa, joten voitte puhua tästä äidinkielellänne. So, I can answer the question? Okay. Uh, бих искала да отговоря uh, на въпрос uh, niin, minä haluaisin vastata tähän kysymykseen, koska kysymys on minulle esitetty nyt toistamiseen. Kyse on syytteistä, jotka eivät ole perusteltuja ja jotka ovat tulleet Antonia Parvanovalta kollegaltani. Hän on europarlamentaarikko, hän on lähettänyt kirjeen Euroopan komissiolle. Minä haluaisin kyllä todistaa ja osoittaa ja näyttää teille kaikki ne asiakirjat, jotka koskettelevat tätä kysymystä. Mikäli tahdotte, voin antaa nämä asiakirjat teille ja voin näin tehdä ilman, että siihen me kulutetaan liikaa enempää aikaa juuri tässä ilman yksityiskohtiin menemistä ja ajan tuhlaamista täällä valiokunnassa. Minun valtiossani on olemassa laitoksia, ja jotka hoitavat tilintarkastuksia ja kaikenlaisia muitakin rahoitustarkastuksia voidakseen taata avoimuussääntöjen toteuttamisen. Ja minä toivoisin, että jatkaisimme tätä keskustelua täällä kuulemistilaisuudessa niistä asioista, jotka koskettelevat minun salkkuni olennaisimpia kysymyksiä minulla ei ole itse asiassa mitään muuta sanottavaa eikä osoitettavaa eikä esitettävää kuin Bulgarian viranomaisten viralliset asiakirjat, jotka minulla ovat. Kuka tahansa teistä, joka niin toivoo, voi tulla katsomaan näitä asiakirjoja ja itse vielä innokkaammat voivat tulla katsomaan Bulgariaan siihen kylään, missä minä asun ja olen tehnyt työtä ja tutustumaan viranomaisiin Bulgariassa ja jopa voitte tutustua minun mieheni. Äh, mutta minulla joka tapauksessa ei ole mitään salattavaa, enkä ole toiminut laittomasti minä uskoisin, että nyt olisi syytä keskustella ja keskittyä humanitaariseen apuun, koska on olemassa niin paljon ihmisiä, jotka kärsivät ja joutuvat menettämään elämänsä humanitaarisen kriisien vuoksi, kun me täällä tuhlaamme aikaa täysin perusteettomiin syytöksiin. Minä vielä haluaisin korostaa, että minun toiminnassani ei ole mitään peiteltävää eikä laitonta eikä myöskään puolisoni toiminnassa eikä ole mitään syytä syyttää minua eikä puolisoani. En tiedä, mistä nyt olette saanut näin paljon intoa ja pontta esittää tällaisia kysymyksiä, mutta uskokaa toki, ettei tämä nyt ole ollenkaan kaikkein tärkein asia keskustelussamme tänään. Jatkamme kyselykierrosta ja seuraavaksi puheenvuoron saa Sara Drill EQR-ryhmästä. Uh, uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Juuri ennen ensimmäistä uh, puheenvuoroani puhuin pikaisesti elintarvikekriisistä. Haluaisin kysyä komissaariehdokkaalta, mikä on strategianne? Onko se kaupan vapauttaminen vaikka uudenlainen elintarvikeapu humanitaarisissa hädä, hädissä vai mikä? Madame Sheleva. Thank you very much. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Kansainvälisellä tasolla me pyrimme toimimaan niin, että uudistamme elintarvikeapusopimusta. Ja voin vakuuttaa teille, että haluan korostaa aktiivista osallistumista tähän keskusteluun. Sitten toiminnallisella tasolla me olemme hyvin pitkälti mukana siinä, että käytämme uusia metodeja ja myöskin uusia toimintatapoja, jotta voimme olla tehokkaampia ja johdonmukaisempia paikan päällä. Muutama esimerkki, jonka haluaisin mainita, ihan muutama vain. Esimerkiksi me pyrimme olemaan innovatiivisia ja keksimään aivan uusia mahdollisuuksia ja välineitä. Me emme anna ainoastaan elintarvikeapua, vaan myöskin rahaa elintarvikkeiden ostoon tilanteissa, joissa haluamme tukea paikallisia markkinoita ja paikallisia kauppiaita. Eli yleisesti voisimme olla vähän kekseliämpiä ja voisimme pyrkiä käyttämään monen tyyppisiä metodeja ja välineitä elintarvikeavun ja elintarvikekriisien suhteen. Onko jatkokysymys? I have a question. Olisi kysymys, joka liittyy menettelyyn. A follow-up answer, okay. was it? Follow-up question. Sorry. Siis jatkokysymys, kun tämä olikin. Selvä. Question, then yeah. the floor is for... Jos ei ole jatkokysymystä, niin Zimmer saa puheenvuoron. Frau Jeleva. Yeah. <laughs> Äh, uh, point, point, I wanted to make a... Niin, minä halusin kyllä työjärjestyspuheenvuoron esittää, jos sallitte. Niin, tässä nyt on menossa keskustelu, jossa kyllä vaadittaisiin hiukan enemmän avoimuutta – sen parlamentin, täällä mainittiin parlamentaarikko nimeltä Parvanevo, joka aloitti ne syytökset, joista nyt puhutaan ja jotka liittyvät Jelevan integriteettiin, lahjomattomuuteen. Mielestäni olisi sopivaa, jos te nyt pyytäisitte Meppi Pervanovaa esittämään oman näkökantansa. Tämä on hyvä ajatus ja käytän nyt puheenjohtajan valtuuksia tässä valiokunnassa ja annan teille puheenvuoron. Mm. Thank you, Madam Chair. Do I have the floor? Yeah, okay. Kiitoksia. Saanko puheenvuoron? Puheenjohtaja, koska nimeni tuli esille, sinä, joka ilmoitti tästä asiasta komissiolle, voisin sanoa, että oli tiedonanto, joka minulta pyydettiin. Ja se, mitä Rova Jelevä totesi, no se nyt ei ihan pidä paikkaansa. Jos katsotte nyt tätä virallista profiilia, jonka hän on toimittanut tähän valiokuntaan ja komissioon ja parlamenttiin, siinä todetaan, ja tämä on tässä virallisessa ansioluettelossa, että hänellä on aktiviteetteja tässä yrityksestä vuodesta 2001 vuoteen 2003, ja sitten vuodesta 2004 vuoteen 2006 ja 2007. Ja tämä nyt ei ole aivan, tämä nyt aivan täsmää, koska hän oli 14. heinäkuuta 2006, 9. huhtikuuta 2009 pääjohtaja. Ja Bulgarian lainsäädännön mukaan tällaisissa tapauksissa ei ole noudatettu sääntöjä ja parlamentin jäsen tai Euroopan parlamentin jäsen ei voi olla tällaisessa asemassa. Lisäksi tämä yritys on myyty, mutta sitä ei oikeastaan ole myyty, vaan se on nimetty uudelleen ja 60 prosenttia näistä osakkeista kuuluu edelleen Rova Jelevalle. Nämä ovat virallisia tietoja, joita me saimme, ja niitä on analysoitu juristien tasolla – ja myöskin Financial Times-lehdessä analysoitiin näitä tietoja, ja ne nyt on julkistettu kaikille. Eli kyse ei ole pelkästään minusta. Minä en ole tehnyt mitään väärää. Minä vain toimitin nämä tiedot komissiolle ja halusin välttää virheiden tekemistä tulevaisuudessa. Ö... Kiitoksia Paranova. Sitten te voitte vastata tähän erittäin merkittävään puheenvuoroon. Jos nyt oikein kuulin, niin nyt ei kysy, ole kyse huhuista, vaan virallisista asiakirjoista, jotka osoittavat, että nämä tiedot, joita komission jäsenehdokas ovat toimittaneet, eivät ole Bulgarian lainsäädännön mukaisia. Näinhän te totesitte. Eli Rouva Jeleva, olkaa, te saatte yhtä paljon aikaa kuin Paranovakin sai. President, Kiitokset. Puheenjohtaja. Niin, ei Parvanova enkä minäkään ole lakimiehiä ja sen takia minä toistan, että minulla on täällä kaikki asiakirjat mukana pinossa ja tämä asiakirja vastaa Bulgarian lakia ja toivon, että tämä valiokunta jatkaa keskustelua niistä ongelmista, jotka meitä kaikkia yhdistävät. Minä pyydän sitten, että teille jaettaisiin tämä asiakirja. Kaikki, mitä nyt voin sanoa, on se, että tämä yritys, joka on moneen otteeseen on mainittu, ei enää pitkään aikaan ole toiminut. Ja Bulgarian äh, lainsäädännön mukaan tämä on ilmoitettu äh, niin kuin kuuluikin ja voin siitä esittää asiakirjan, joten en usko, että olisi syytä toistamiseen toistaa kaikkea tätä jo kuultua, koska en oikein, oikein tiedä, mikä nyt täällä teidän valiokunnassanne on käytäntö, mutta joka tapauksessa minä toivon, että tutkailisitte tuota asiakirjaa. Asiakirjat ovat täällä. En ole lakia mm, rikkonut. Jos olisin näin tehnyt, viranomaiset Bulgarian viranomaiset olisivat sen havainneet ja olisivat sen sitten julkistaneet, joten toivon voivani vakuuttaa teille sen, että minun valtioni tuomioistuimet ja viranomaislaitokset toimivat aivan oikein ja nämä laitokset ovat olemassa asiakirjojen oikeaksi todistamista varten. Ja muun muassa huomauttaisin, että meillä on olemassa myös parlamentaarinen valiokunta, samanlainen kuin täällä teidänkin toimielimessänne, joka on asiaa tutkinut. Ja minusta vaikuttaisi siltä, että me olemme nyt pikemminkin keskustelemassa siitä, mitä minä aion, eh, toi, miten minä aion toimia ja olenko minä pätevä humanitaarisessa avu, humanitaarisen avun komission jäsenenä toimimaan. Mutta toistan, että Bulgaariassa joka tapauksessa asia on. Eh, no niin, minun täytyy nyt keskeyttää tämä, koska te saitte saman verran aikaa kuin edellinen puhuja. Ja taidamme nyt pyytää että komission osasto toimittaa meille nämä rahoitustiedot, jotka Rova Jeleva on sille toimittanut, jotta voimme tarkastella niitä myöskin täällä. Työjärjestyspuheenvuoro. Tilin tarkastajan tehtävänä on olla nimenomaan kirjan, kirjanpidon tarkastaja, ei kirjanpitäjä. Jeleva esitti lausunnon ja mielestäni meidän täytyy nyt pikemminkin kuulustella Jelevaa siitä, kuinka hyvä humanitaarisista asioista vastaava komissaari hän olisi. Ja jos myöhemmin käy niin, että tämä, nämä syytökset osoittautuvat päteviksi tai epäpäteviksi, niin voimme sitten hoitaa asian myöhemmin. Mutta mielestäni tämä ei ole hyvä asia nyt puhua tästä. Ja se, että asiakirjoja kesken tutkinnan jaellaan tai lähetellään, niin se ei myöskään passaa. Mutta me voimme tätä asiaa käsitellä myöhemmin, ei nyt tässä ja nyt. Voilà. Mad... Non. Oui, c'est ça. Nous passons maintenant à l'audition de la commission. Seuraavaksi toinen valiokunta, joka on tällä mukana. No, pardon. Pardon. Niin, suokaa anteeksi. No niin. Onko työjärjestyspuheenvuoro? Punkt zur Geschäftsordnung, Frau. Minulla on työjärjestyspuheenvuoro. Täällä on jaettu nyt asiakirjoja saksaksi ja bulgariaksi, joita ei ole käännetty ja joissa on vain osa jäsenistä on saanut tämän. Mielestäni tämä on aika epätavallinen käytäntö nyt, että täällä jaetaan dokumentteja, joita ei ole käännetty. Ja pyytäisin, että tällainen kielletään ja toimitaan paremmin tulevaisuudessa. Je vais donner raison à cette demande et je... Noudatan tätä pyyntöä ja pyydän, että nämä jaetut asiakirjat kerättäisiin nyt pois. La parole est maintenant. Seuraavaksi puheenvuoron saa Tsima ja palaamme näihin kysymyksiin ja vastauksiin. Teillä on 47 sekuntia. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi aika paljon kysymyksiä, jotka liittyvät tähän salkkuun ja jotka liittyvät tähän työhön, jota hän tulee tekemään. Ja minunkin täytyy nyt kyllä todeta, että näitä asioita ei voi erottaa toisistaan. Avoimuus tässä valiokunnassa ja päätöksentekokyky meille tässä valiokunnassa johon, liittyen johonkin ehdotukseen tai parlamentin puhemiehen ehdotukseen on tässä nyt vaarassa, ja ehdottaisin, ja vedän nyt kysymykseni pois, eli ehdottaisin, että nämä asiat nyt selvitetään, joita, nämä syytökset, joita nyt on esitetty Rova Jelevaa vastaan, tämä on myöskin hänen etunsa, ja meidän täytyy nyt löytää jälleen normaali ilmapiiri, jotta voimme esittää Rova Jelevalle kysymyksiä. Bon, euh, il me semble que nous... No niin, nyt me ilmeisesti koko ajan nyt palaamme tähän samaan kysymykseen. Ehkä tämä kysymys täytyy nyt sitten käsitellä koordinaattorin keskuudessa, jotka jatkavat sitten näitä teknisiä kysymyksiä. Eli Zimmer, onko teillä siis nyt jonkinlainen tekninen kysymys? Ja, ich möchte aber eine Atmosphäre. Siis haluaisin, että täällä olisi nyt ilmapiiri, joka on mielekäs, jossa voidaan vastata kysymyksiin. Sisällöllisesti haluaisin, että tuleva komission jäsen kertoo, miten hän käsittelee tätä tosiasiaa, että ilmastonmuutos ja luonnon katastrofit ovat yhä usea, usea, niitä esiintyy yhä useammin, ja millä tavalla näitä voidaan ehkäistä tai miten niitä voidaan lieventää – Tämähän tehtävä kuuluu komission jäsenelle, ja onko hänelle ehkä rahoitusta tiedossa näille toimille? Voidaanko jotain tällaista luoda EU-hun? Madame Geleva, vous avez la parole. Jeleva, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Haluaisin myöskin kiittää hyvästä yhteistyöstä, jota meillä oli sosiaaliasioiden valiokunnassa, kun olin täällä parlamentin jäsen. Ja sanoisin, että tämä kysymys, jonka nyt esitätte, on todellakin tärkeä. Tähän viittasitte jo aikaisemminkin, eli miten Euroopan keskuspankki ja Euroopan investointipankki voivat tehdä työtä näiden kysymysten parissa – onko meillä tiedossa jonkinlaisia uusia välineitä ilmastonmuutoksen suhteen. Ja kuten tiedätte, tällä hetkellä tilanne on erittäin hankala. Näin voidaan kyllä toimia. Nimittäin siis tätä välinettä voidaan muuttaa. Ja uskon, että tämä on myöskin meidän tehtävämme, ja minä luotan siihen, että saan parlamentilla ehdotuksia ja voimme tehdä hyvää yhteistyötä, jotta voimme todellakin luoda uusia mahdollisuuksia jäsenvaltioiden kanssa, mutta miksei, miksei myöskin tällaisista instituutioista, jotka mainitsitte Euroopan investointipankista esimerkiksi. Eli meidän täytyy löytää varoja, joita varataan talousarvioon humanitaarisen avun suhteen. Mutta tällä hetkellä tämä on vain rajallisesti mahdollista, kuten tiedätte mutta me voimme kyllä miettiä uusia mahdollisuuksia ja miettiä oikeusperustan muuttamista, jotta tässä asiassa voidaan toimia helpommin ja ripeämmin. Eske Madame Nicole Sinclair? Onko Rova Nicole Sinclair paikalla? Ei. No siinä tapauksessa annan puheenvuoron toiselle valiokunnalle, eli ympäristövaliokunnalle, ja täällä sieltä on paikalla Skilakakis. Here. Here, here, here. Uh, natural disasters. Niin. Luonnonkatastrofit ovat lisääntyneet viime vuosina ja ne tulevat pahenemaan ilmastonmuutoksesta johtuen, kuten totesitte. On alueita, kuten metsäpaloja Etelä-Euroopassa omallakin alueellani, ja siellä tilanne pahenee vuosi vuodelta – ja se varmasti on liitoksissa ilmastonmuutokseen. Mitä aiotte tehdä, jotta yhteisön siviilisuojelumekanismi olisi tehokkaampi, erityisesti kun on joka kesä näitä useita hätätilanteita yhtä aikaa? Madame Seleva, vous vielä la Thank you uh, it is very important. Kiitoksia tästä kysymyksestä. On erittäin tärkeää, että muistamme nämä metsäpalot niin omassa maassani kuin naapurimaissakin Kreikassa. Ja meidän täytyy ymmärtää se, että useinkin tulee tällaisia tapauksia. Ja tässä suhteessa haluaisinkin vakuuttaa teille, että Tukholman ohjelman mukaisesti meillä on tarjolla, tarjolla keinoja joiden avulla voimme parantaa kapasiteettejamme, jotta voimme olla tehokkaampia ja jotta voimme toteuttaa solidarisuutta. Ensinnäkin korostaisin sitä, että käytössämme on tällä hetkellä pilottihanke, jota tullaan tarkastelemaan. Eli voimme käyttää kahta lentokonetta erityisesti metsäpalojen sattuessa. Samanaikaisesti sen jälkeen, kun tämä pilottihanke on arvioitu, niin meidän täytyy antaa jäsenvaltioille enemmän mahdollisuuksia muodostaa tai tehdä analyyttisempää työtä, jotta voisivat saada selkeän kuvan siitä, minkälaisia välineitä meillä on käytössämme tällä hetkellä metsäpalojen varalta. No, yleisesti ottaen meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, mutta myös jäsenvaltioiden ja komission kesken. Ja haluan todellakin kehottaa mm, meitä kaikkia menemään eteenpäin. Meihän. Anteeksi, mutta nyt ehkä tulee vielä jatkokysymys. Öö, öö, niin ihan lyhyesti. Aikaisempi komission jäsen totesi, että tämä pilottiprojekti antaa nopean toiminnan mahdollisuuksia, jotka muuten eivät olisi olleet mahdollisia. Eli aiotteko laajentaa sitä vai pelkästään tarkistaa sitä? Um, niin, meidän tulisi odottaa tarkastusta. Ja haluaisin myös sanoa, että minä kyllä luotan tähän valiokuntaan ja muihinkin valiokuntiin muun muassa ympäristövaliokuntaan, jotta voisimme saada selkeän näkemyksen siitä, tarvitaanko tällaista tarkastusta. Kuitenkin Tukholman ohjelma ja monet parlamentin julkilausumatkin ovat hyvin selkeitä. No niin, sitten aloitamme seuraavan kysymyskierroksen ja puheenvuoron saa Kasmarek. Olkaa hyvä. Pani komisarz, w 2007 e, roku parlament... Kiitoksia. Euroopan parlamentin neuvosto ja komissio hyväksyivät eurooppalaisen konsensuksen liittyen humanitaariseen apuun. Ja vuotta myöhemmin tämän konsensuksen pohjalta laadittiin toimintasuunnitelma. Nyt te puhutte omista painopistealueistanne, mutta onko muita elementtejä tässä toimintasuunnitelmassa, jotka ovat erityisen tärkeitä humanitaarisen avun kannalta? Madame Cheleva, vous avez la parole. Cheleva, olkaa hyvä. Uh, no, toki meidän täytyy ensinnäkin arvioida tätä toimintasuunnitelmaa. Sehän on sujunut oikein hyvin. Meillä on 42 eri yksittäistä tointa, joita on jo täytäntöön pantu tai joita ollaan täytäntöön panemassa. Ja sanoisin, että Omalta puoleltani selkeä viesti olisi se, että konsensus on se, että näitä asiakirjoja on valmisteltu oikein hyvin. Kaikki kolme instituutiota ovat kantaneet kortensa kekoon, mutta edelleenkin on parantamiselle sijaa. Ja meidän tulee toki kunnioittaa kansainvälisiä humanitaarisia lakeja ja siviili sotilaallissuhteita, myös ilmastonmuutos kysymyksiin täytyy kiinnittää huomiota. Ja tämän valiokunnan ja parlamentin ylipäänsäkin avulla varmasti voimme saada aikaan edistystä näillä alueilla useillakin niistä. There a follow question. Onko jatkokysymys? Jos ei, niin sitten Verman saa seuraavan puheenvuoron. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. No tämä nyt on aika tukalla, kun ajatellaan näitä kysymyksiä ja vastauksia, joita annoitte avoimuudesta. Sehän on tietysti hyvin tarvittavaa komissiossa. Tekninen kysymys. Miten te näette EUn roolin humanitaarisen, humanitaaristen kriisien kohdalla? Jelevä, olkaa hyvä. Sorry, but I didn't hear the, the... En tainnut nyt kuulla tätä viimeisintä lausetta. Voitteko toistaa? Mikä on EUn rooli, kun ratkaistaan ongelmia Hadenin lahdella? Uh, we have to be very active. Meidän täytyy olla aktiivisia kentällä ja humanitaarinen apu, kuten tiedätte, tarvitsee tilaa ympärilleen. Meidän täytyy mennä kentälle. Meillä on ammattimaisia kenttätyöntekijöitä. Ja jos va- parlamentti vahvistaa minun virkani, niin haluaisin itse omin silmin käydä toteamassa tilanteita kentällä. Ja voin vakuuttaa teille, että Monet tämänkaltaiset tilanteet, kuten se, johon viittasitte, ovat sellaisia, että olen kyllä valmis menemään paikan päälle ja näkemään, miten asiat hoituvat. A question? Onko jatkokysymystä? In a country like Somalia, this... Somalian tyyppisessä maassa on hyvin vaikea olla puolueeton humanitaarisen avun suhteen. Miten taito edetä näissä kysymyksissä? Um, in many countries it's very difficult. Monissa maissa on hankalaa olla riippumaton ja puolueeton, mutta ne ovat meidän humanitaarisen avun periaatteitamme kyllä. Ne ovat arvoja, joita jotka hyväksytään laajalti humanitaarisessa yhteisössä. Ja siksi peräänkuulutan niitä, ja erityisesti sellaisissa maissa kuin Somalia ja muissakin yritän kerta toisensa jälkeen vakuuttaa kaikin keinoin paikalliset viranomaiset antamaan meille mahdollisuuden tarjota riippumatonta humanitaarista apua. La parole est à monsieur Seuraavaksi Görens. Merci, madame la Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Euroopan unioni on ensimmäinen humanitaarinen toimija maailman tasolla ja tästä tietysti syntyy meille tietty auktoriteettiasema, mutta myös aivan erityislaatuinen vastuu, etenkin yhdistyneissä kansakunnissa. Ja minä haluaisin kysyä Rova Jelevalta, onko hän ajatellut uusia poliittisia järjestelmiä ryhtyä ajamaan tuossa YKssa ja onko hänen mielestään, onko teidän mielestänne humanitaarisia oikeuksia uusiin haasteisiin muokattava. Rouva olkaa hyvä. Thank you. Um... Kiitoksia. YK ja kaikki muut kansainväliset instituutiot, jotka liittyvät YK, ovat erittäin tärkeä osa verkostoamme, kun toimitamme humanitaarista apua paikan päälle. Tämän yksi monien joukossa on myöskin kansalaisjärjestöjä ja kansainvälinen punainen risti ja kansallisia järjestöjä. Meidän täytyy noudattaa tätä YK uudistusta ja jatkaa sen kanssa. Siitä olen täysin samaa mieltä. En nyt aio tehdä mitään poliittisia ehdotuksia, koska meidän pitää vain käydä vuoropuhelua YK kanssa ja yrittää auttaa sitä hyvässä yhteistyössä ja hyvässä koordinoinnissa. Ja meidän täytyy noudattaa myöskin omaa työtämme ja noudattaa tätä uudistusta ja yrittää auttaa heitä. Mutta samalla meillä nyt on mahdollisuus minun salkussani, eli tämä kansainvälisen yhteistyön osa, joka tarjoaa meille mahdollisuuden olla aktiivisempia, kun teemme yhteistyötä Catherine Ashtonin ja muiden Relexin osaston kanssa ja haluaisin vaikuttaa tähän hyvin avoimesti ja tehokkaasti, kun nyt YKta ollaan uudistamassa. Onko teillä jatkokysymys? onko jatkokysymys? Ehdotan, että nyt ei enää esitä jatkokysymyksiä, koska me olemme erittäin pahasti jäljessä aikataulusta. Eli seuraavaksi sitten kaksi ja puoli minuuttia kysymysvastausparin kohdalla. Eli seuraavaksi puheenvuoron saa Rova Sergeant. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, minä en kysy teiltä nyt kysymyksiä Bulgarian laje, laeista, vaan niistä standardeista, joita meidän tulisi noudattaa Euroopan unionissa. Yksinkertainen kysymys. Tässä on asiakirjoja Autospaasta ja Global Consultista, jossa on teidän nimenne. Myyttekö te Global Consultin? Muuttuiko nimi? Vai ja tai oletteko edelleenkin ö, näiden jommankumman tai molempien omistaja? Me päätimme, että koordinaattorit käsittelevät nyt tämän kysymyksen. Emme nyt ehkä enää palaa tähän. No sitten Puheenjohtaja. Ymmärrän, että Jeleva ei valmistautunut näihin kysymyksiin, mutta hänellä olisi pitänyt. Hän sanoi, että hän jopa ennakoi niitä. No minä valmistauduin. Minä valmistauduin myös humanitaarista apua liittyviin kysymyksiin, mutta en ole saanut vastauksia. Komissaariehdokas ei ole valmistautunut ja siksi minä en saa vastauksia. Minusta on aika kummallista mm, yrittää yrittää peräänkuuluttaa avoimuutta tässä parlamentissa tällä, tällä tavalla. Voisiko Jeleva vastata minun faktakysymykseeni? Time. Tämä on nyt viimeinen kerta, kun palaamme tähän kysymykseen. Eli Rova Jeleva, teillä on nyt puheenvuoro. I'm... Kiitoksia. Minä en ole Global Conceptin omistaja, enkä myöskään tämän toisen yrityksen omistaja, jonka nimi on muuttunut. Minä en ole omistaja. Eli minä en tiedä, mistä nämä tiedot ovat tulleet, mutta tarkastelkaa nyt tätä Bulgariasta kaupparekisteriä ja voitte tulla minun kanssani ja me voimme tehdä tämän yhdessä. Ihan oikeasti. Voitte tulla minun kanssani Bulgariaan tarkastamaan nämä kaikki tiedot ja voimme katsoa kaikki rekisterit läpi, mikäli haluatte. Minä voin auttaa teitä pääsemään omaan kaupunkini Burgokseen, missä tämä rekisteri sijaitsee. Ja toivon, että voimme olla avoimia. Ja haluan, että te saatte nämä tiedot ja kaikki tässä parlamentissa. Mutta nyt ihan viimeisen kerran voin nyt selittää. Minä en ole omistaja, enkä ole myöskään tämän toisen yrityksen omistaja, jonka mainitsitte. En tiedä edes sen nimeä, joten... Hmm. Oletko valmis lähtemään Bulgarian kanssani? No nyt on kutsu esitetty. No niin, sitten jatkamme. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Saha Drilli. Eli 45 sekuntia kysymystä varten. Back to humanity. Kiitoksia puheenjohtaja. Humanitaariseen apuun vielä. Komissiossa on hyvä yksikkö, erinomainen sellainen, joka tekee aidosti työtä Euroopan komission humanitaarisen avun virasto ECHO. Onko nyt teillä kenties joitain suunnitelmia, joiden avulla tästä yksitöstä voidaan tehdä vielä tehokkaampi ja kilpailukykyisempi, joka kykenee pitkäaikaisen suunnitteluun, esimerkiksi hätäavun varastoimiseksi maailmassa? Thank you. Uh, so I'm... Kiitoksia. Olen valmis tekemään yhteistyötä kaikkien osastojen kanssa komissiossa, koska tämä nyt on erittäin tärkeää. Valtaosa työstämme on toiminnallista työtä, eli se tarkoittaa, että me toimitamme apua ja lievitämme kärsimystä, ihmisten kärsimystä paikan päällä eri osissa maailmaa. Koordinointi näiden osastojen tasolla on hyvin tärkeää. Eli olisi parempi saada parempaa koordinointia ja parempaa vuoropuhelua eri osastojen välille – sitten pitkän ajan valmistelu on hyvin tärkeää, jotta voimme olla paremmin valmistautuneita kriiseihin. Mainitsin jo toiveeni valmistella näitä ennakkotilanteita ennen kuin nämä kriisit syntyvät. vous avez la parole. Rova Stifler, olkaa hyvä. Niin, Rova Seleva, jota me nyt sitten emme sekoita keskenään humanitaarisia ja sotilaallisia vastauksia kriiseihin, niin konsensus Euroopan unionin humanitaarisesta avusta nimenomaan tarkoittaa yhteistyötä paikallisella tasolla ja Oslon sopimusten mukaisesti nyt, ja meidän täytyisi myös neutraalisuutta ja puolueettomuutta ja riippumattomuutta noudattaa. Miten te aiotte saada tälle alueelle eh, konsensuksen aikaan erityisesti Afganistanissa, ja miten aiotte eh, hoitaa vuoropuhelua poliittisten päättäjien ja sotilaallisen maailman eh, välillä humanitaarisissa kysymyksissä? Zeleva, olkaa hyvä. Thank you for this particular Kiitoksia tästä nimenomaisesta kysymyksestä, koska se ilmentää tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat minun omia prioriteettejani. Esimerkiksi siviili, siviilityöntekijöiden ja sotilaallisten työntekijöiden suhteisiin liittyen. On erittäin tärkeää, että vältetään mandaattien sekaantuminen ja roolien sekaantuminen, kun kyse on sotilaallisista voimista ja humanitaarisista työntekijöistä. Mainitsitte Afganistanin tapauksen. Sehän on tärkeä. Sitä on pidetty huonona esimerkkinä, kun itse asiassa riippumat, siinä riippumattomuuden periaatetta ei kunnioitettu on kuitenkin hyviä käytänteitä, hyviä esimerkkejä muun muassa Chadista. Aikeeni on edistää vuoropuhelua, vahvistaa sitä ensinnäkin Euroopan unionin sota, sotilaallisten joukkojen välillä ja komission välillä, jotta voidaan sitoa ulkoministerit ja puolustusministerit ja jotta voidaan ajaa selkeää linjaa eri roolien ja eri mandaattien välillä, siis niin sotilaallisten joukkojen kuin humanitaaristen humanitaaristenkin työntekijöiden välillä. Minulla on myös valmisteltuina ää, alustavia skenaarioita ennen kuin mitään sotilaallisia toimia aloitetaan. Je n'ai pas eu de, de question. En nyt ole saanut, hetkinen, Seuraavaksi ulkoasian valiokunta ja sitä edustaa Paskum. Well, thank you very much. So our discussion... Kiitoksia. Eli tämä keskustelun logiikka osoittaa, että on vain kolme lähestymistapaa tähän työhön, erityisesti mitä tulee humanitaarisen apuun ja kriisinhallintaan. Eli ennaltaehkäisevä, ja reaktiivinen ja sitten näiden kahden yhdistelmä. Miten te voitte yhdistää nämä kaksi? Selva, vous la parole. We are seeking to have integrated approach. Yritämme saada integroidun lähestymistavan, joka kattaa kaikki kolme elementtiä. Tämä on erittäin tärkeää ja tämähän mainittiin jo usean otteeseen tämän päivän keskusteluissakin. Eli meidän täytyy olla proaktiivisia. Meidän täytyy käyttää katastrofien ennaltaehkäisypilaria. Se on kolmas pilari humanitaarisen avussa. Se kuitenkin viittaa eri elementteihin jotka kaikki ovat ennaltaehkäisyn osia. Me voimme todellakin kehittää tätä tietä niin, että emme ainoastaan nopeasti vastaa kriiseihin, vaan ennaltaehkäisemme niitä muun muassa kouluttamalla, harjoituttamalla, ottamalla mukaan uusia toimijoita, saamalla nämä meidän puolellemme, jotta voimme olla avoimempia. Tarkoitan sitä, että näillä joukolla olisi keinot analysoida jo etukäteen mahdollisia kriisiskenaarioita. Mielestäni meillä on paitsi vastuu myös ö, keinot tähän. Ja mielestäni on hyvä yhdistää ö, kansainvälinen yhteistyö ja humanitaarinen apu ja kriisien ennaltaehkäiseminen juuri tällä tavalla yhteen salkkuun. Svitta. Onko täällä jatkokysymys? Ei. Seuraavaksi meillä on tämä kuuden minuutin jatkovaihe, mutta en nyt ole poliittisilta ryhmiltä saanut kysymyksiä. Eli tämä kohta hypätään yli. Eli me nyt palaamme aikatauluun ja voimme jatkaa näitä kolmen ja puolen minuutin vastauskysymyspareja. Eli voitte jälleen esittää jatkokysymyksiä. Seuraavaksi Rova Kretu. Rova Žilevä, minä haluaisin palata kysymykseen, jonka esitti jo ympäristövaliokunnan kysymys, e, edustaja, ja erityisesti näistä tulipalo, metsäpalokysymyksistä, koska nämä kysymykset ovat rajat ylittäviä, eikä yksi valtio pysty niistä selviämään yksin. Te jo tuossa johdantosassanne puhuitte näistä kysymyksistä ja esititte sitä, että toivoisitte tällaisen siviiliin väestön suojeluryhmän luomista Euroopan unionin tasolle. Uskoisin, että tämä saattaisi auttaa myös metsäpalokysymyksissä käynnissä. Kuitenkin tahtoisin saada, tie, saada tietää, mistä sitten otetaan varat tähän väestönsuojeluhankkeeseen. Totta kai me haluamme sitoutua tähän työhön, eh, mutta mistä nämä varat otetaan erityisesti tällaisissa metsäpalakysymyksissä? Rova Zeleva, olkaa hyvä. Um, thank you for this. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Se on kiintoisa. Keskustelut sujuvat, ovat sujuneet hyvin aina vuodesta 2006 alkaen. Ja kuten jo mainitsin, me olemme todella aloittaneet hyvän hankkeen. Kiitos parlamentin. Kiitos niiden aina hedelmällisten keskusteluiden, joita on käyty tästä asiasta. Me voimme edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä – ja voimme auttaa niitä olemaan paremmin valmistautuneita. Voimme kartoittaa ja voimme tehdä analyyttistä työtä, jotta voimme laatia luettelon niistä varoista, joita jäsenvaltioilla on käytössään hätätilannetta silmällä pitäen. Tiedätte myös oikein hyvin, että meillä on nämä kaksi lentokonetta, joita on käytetty metsäpalojen torjumiseen viime kesänä. Tämä oli oikein hyvä ja käyttökelpoinen kokemus. No ennen kaikkea meidän täytyy tietää, mitä resursseja meillä on käytössämme. Ja sen jälkeen voimme pyytää lisää resursseja, koska nythän ajat ovat kovat Ensivaiheessa emme voi pyytää suurempia summia. Rova Kretu, onko teillä jatkokysymys? Body which does not exist. Kysyn tästä uudesta elimestä, joka vielä ei ole olemassa. Haluaisitteko te komission jäsenenä johtaa tätä eurooppalaista siviilisuojeluelintä? Exist, Olette aivan oikeassa siitä, että tällaista toimielittäjä vielä ei ole olemassa vasta pilottihanke, joten yritämme kehitellä tätä ajatusta, katsoa onko se mahdollinen. Eli ensin täytyy tarkistaa, tarkistella tätä pilottihanketta ja sen jälkeen parlamentin täytyy esittää kantansa ja myös komission tähän asiaan. Mutta on myös oltava realistinen. On ymmärrettävä, että väestönsuojelukysymykset ovat ensi kädessä kansallisen vastuun alaan kuuluva asia. Louis Michel. Sitten Louis Michel. Madame la commissaire. Hyvä puheenjohtaja, hyvä komission jäsenehdokas, ihan nopeasti. Ensiksi, minkälaisia välineitä voisitte ehdottaa edistääksenne vahvistamista, kansainvälistä humanitaarisen lain vahvistamista ja sen kun noudattamista erityisesti, kun Euroopalla ei ole mitään poliittisia mahdollisuuksia toimia. Miten te nyt tämän tilanteen näette ja näettekö te, että voitaisiin tämä kysymys, tämä kunnioituskysymys esimerkiksi linkittää kansainväliseen toimivaltaamme? Ja minä kyllä ymmärrän, että te haluatte tehdä yhteistyötä yhdistyneiden kansakuntien eh, elinten kanssa ja olen samaa mieltä tästä tästä asiasta. Kuitenkin tahtoisin tietää, miten aiotte näin toimia ilman, että komissiolle ja unionille jää pelkästään tällainen mm, jakelijan rooli ilman selvää näkyvyyttä näissä kysymyksissä. Rova Thank you, Mr. Kiitoksia. Ensinnäkin Kiitoksia siitä, että otitte esiin tämän tärkeän kysymyksen, joka liittyy kansainväliseen humanitaariseen lainsäädäntöön. Tehän tiedätte paremmin kuin minä, että joissain tapauksissa emme voi käyttää muita välineitä kuin vain diplomatiaa, jotta saamme paikalliset poliittiset viranomaiset vakuuttuneiksi siitä, että saisimme pääsyn maahan ja voimme toimia. Mutta mainitsitte nämä välineet. En nyt sano, että perinteisesti, mutta kuitenkin käytännössä olemme käyttäneet aina vakausvälinettä ja muita välineitä, joita Relexillä on käytössään. Voimme käyttää myöskin kansainvälisiä foorumeita, jotta voimme edistää kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön tilaa. Ja on korostettava, että kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön kunnioittaminen on erittäin tärkeää myöskin humanitaaristen työntekijöiden kannalta. Ja sitten lopuksi, mitä tulee toimintamme tehokkuuteen, voisin sanoa, että minä kannatan tätä. Onko teillä jatkokysymys? La parole est à Madame Levin. Seuraavaksi puheenvuoron saa Rova Levin. Kiitoksia kovasti, Rova Jeleva. Haluaisin tietää, että miten aiotte menestyksekkäästi täytäntöönpanna riskien vähennys strategiaa kehitysmaissa, kun uutta rahaa ei ole kuitenkaan tälle strategialle annettu. Ja kun ymmärretään, että tällaiset katastrofit ovat siis ilmastonmuutos on ihmisestä johtavaa, niin mitä me voimme tehdä kes- kehitysmaissa, me estää katastrofit niiden juurilla? Ajattelen muun muassa laitonta puun hakkaamista. Merci beaucoup. Ähm, climate change. Kiitoksia. Ilmastonmuutos ja nämä ihmisen aiheuttamat katastrofit – No sanoisin, että ei ole, se ei ole humanitaaristen toimien keskeisin tehtävä puuttua tällaisiin kysymyksiin. Kuten aivan oikein totesitte, meillä ei ole lisävaroja tätä varten. Me voimme lisätä tietoisuutta näistä kysymyksistä ja voimme toimia aktiivisesti poliittisesti, poliittisessa vuoropuhelussa – ja Bulgarian entisenä ulkoministerinä olin mukana Kööpenhaminan konferenssissa ja seurasin tätä keskustelua siellä. Tietysti voimme olla aktiivisempia kolmansissa maissa. Mehän tiedämme niiden rahoitustilanteen ja huolenaiheet, jotka liittyvät siihen, että ei pystytä vaikuttamaan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Mutta samalla Täytyy myöskin muistaa, että humanitaarinen apu on vain yksi tapa auttaa ihmisiä. Se ei ole mikään ratkaisu kaikille, jotka kärsivät ja kaikkiin ongelmiin. Madame Levin. Levin, onko teillä jatkokysymys? You mentioned that you were the foreign... Mainitsitte, että olitte Bulgarian ulkoministeri. Haluaisin myös äh, kommentoida sitä. Haluatte kommentoida sitä, että Bulgaria ei anna humanitaarista apua? Kiitoksia, että otitte tämän kysymyksen esille. Kun aloitin virassa, minustakin oli hiukan yllättävää, ettei meillä ollut mitään erityistä järjestöä ministeriön sisällä näihin tarkoituksiin. Mutta ihan suoraan voin sanoa, että tämä nyt on uusi kysymys kaikille EUn uusille jäsenvaltioille. Ja voin vakuuttaa, että näiden kuuden kuukauden aikana, kun olin tässä tehtävässä, onnistuin perustamaan erityisyksikön ulkoministeriön sisälle, joka harjoittaa kehityspolitiikkaa ja humanitaarista apua. Ja on hienoa tietää, että kaikki uudet jäsenvaltiot, eli maat kahdesta edellisestä laajentumisesta, ovat allekirjoittaneet tämän humanitaarisen avun periaatteet. Seuraavaksi Birgit Schnieber-Jakström. Frau puheenjohtaja Rova Jeleva, tämän kuulemisen aluksi te puhuitte siitä, mitä vaikutuksia ilmastokatastrofilla on erityisesti köyhiin maihin. Ja sitten te totesitte, että te haluatte vahvaa kapasiteettia. Koordinointi liittyy myöskin tähän. Eli haluaisin vähän tarkemmin tietää, mitä tämä oikeastaan merkitsee teille. <coughs> Madame Michelle, vous avez la parole. Thank you, Ihre Frage und ich... Kiitoksia tästä kysymyksestä. Ja koordinointi on tosiaankin tässä nyt avainsana. Ei pelkästään siksi, että nämä kolme aspektia kuuluvat yhteen salkkuun, vaan siksi, että kriiseistä on tullut niin monimutkaisia, että meidän täytyy toimia ihmisten ja asiantuntijoiden kanssa – näissä konkreettisissa tilanteissa. Eikä pelkästään täällä osastoissamme pidä valmistautua hyvin näihin konkreettisiin luonnonkatastrofeihin ja näihin kriiseihin. Meidän täytyy niihin varautua ennalta ja meidän täytyy myöskin arvioida näitä unohdettuja kriisejä. Nämä ovat tärkeitä välineitä, mutta tietysti on myöskin aivan keskeistä, että viime kädessä eri paikoilla parannamme toimintojen koordinointia. Meillä on hyvin ammattitaitoista väkeä osastoillamme komissiossa mutta meillä on myöskin sata asiantuntijaa paikan päällä, jotka pystyvät paikan päällä analysoimaan tehokkaasti näitä tilanteita resurssien ja tarvittavien toimien suhteen muutaman tunnin kuluessa. Euh, Onko teillä jatkokysymys? Schneider Jastram? Ei. Seuraavaksi Patricia Toija. Sostituisco Tironen, mi chiamo Toia, grazie. Eh, signora Jeleva, lei rispondendo a lui... Mi... Niin, minä nyt olen täällä Patrice Tirolianin puolesta vastasitte jo Louis Michelille ja puhuittekin jo näistä humanitaarisen työntekijöiden turvallisuudesta. Tietänette, että on aina entistä enemmän hyökkäyksiä humanitaarisen työn tekijöitä vastaan, jotka ovat oikeastaan hallituksen, monien hallitusten politiikkojen tulosta noista kyseisissä konfliktivaltioissa. Ja minun mielestäni er, täytyy nyt pystyä toimimaan paikan päällä noissa maissa ja tahtoisin saada teiltä suoran vastauksen, miten aiotte. Jelevä, teillä on nyt puheenvuoro. I mentioned that, uh, Mainitsin humanitaaristen työntekijöiden turvallisuuden. Se on prioriteetti minulle. Ja se todellakin on tärkeää, koska yli 100 työntekijää vuonna 2008 sai surmansa. Menettivät siis elämänsä hyvin vaarallisissa tilanteissa, joten konkreettisesti meidän täytyy todistaa, että heidän pääsynsä alueelle on turvattua kentällä ja siksi olenkin valmis tekemään työtä kaikkien tahojen kanssa kyseisissä maissa. Olen valmis peräänkuluttamaan hyvää vuoropuhelua kaikkien toimijoiden kanssa, niin valtiollisten ja ei-valtiollisten toimijoiden kanssa. <clears throat> koska olen tietoinen siitä, että tilanteet ovat monimutkaisia, vaarallisia. Ja meidän täytyy myös tehdä enemmän, jotta voimme valmistella työntekijöitä työhönsä. Minä olen tavannut useita kansalaisjärjestöjä ennen tätä kuulemistilaisuutta. Kävin avointa keskustelua heidän kanssaan. He ovat hyvin huolissaan siitä, että eivät löydä koulutettuja työntekijöitä – ja tällä alalla voimme varmasti saada aikaan edistystä, jos meillä on riittävästi välineitä ja olemme paremmin valmistautuneita. Madame Toja, do you have a follow-up? Toja, onko teillä jatkokysymys? A proposito di ONG. Ne... Kyllä, ja tämä koskettelee kansalaisjärjestöjä toimies, niiden toimiessa tämän vuoden aikana. Miten te aiotte kansalaisjärjestöt ottaa mukaan tähän työhön? Aiotteko syventää yhteistyötä? Eh, NGOs Kansalaisjärjestöt ovat tärkeä osa humanitaarista verkostoamme, jotka toimivat paikan päällä. Ja niiden joukossa on erittäin hyviä ja hyvin valmistautuneita kapasiteetteja ja asiantuntijoita, ja voin kertoa, että aion vahvistaa tätä yhteistyötä heidän kanssaan, koska meillä on hyviä menettelytapoja ja hyviä sääntöjä, kun valitaan. Puheka päättyy. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa ympäristövaliokunta, jota edustaa Estrela. Äh, eh, Signora Jaleva, in e Kiitoksia. Hyvä komission jäsenehdokas, 2006 parlamentti hyväksyi päätöslauselman luonnon katastrofeja silmällä pitäen ja toivoimme komissiota direktiiviä näiden metsäpalojen estämiseksi ja ratkaisemiseksi ja oli luotava myös tällainen Euroopan laajuinen tarkkailukeskus eh, asiaan tiimoilta. Tahtoisin tietää, onko komissiossa tekeillä tällainen eh, lainsäädäntöteksti metsäpalojen torjumiseksi, jotka kuitenkin eh, ovat valtavia, valtava ongelma näillä vaara-alueilla. Mitä mieltä olette tästä? ja tuon tarkkailukeskuksen luomisesta, samoin kuin tulvien ja kuivuuden tarkkailukeskuksesta. Uh, Mainitsitte tällaisen valvontakeskuksen. Sehän on erittäin tärkeä osa väestönsuojelumekanismia me. Ja sitä täytyy kehittää. Tiedän, että parlamentti tukee hanketta. Tukholman prosessi ja monet muut asiakirjat ja myös Lissabonin sopimus sisältää solidarisuuslausekkeita. Ja me voimme varmasti edistää tätä valvontakeskusta. Se on erittäin tärkeä keino parantaa solidarisuutta, lisätä solidarisuutta jäsenvaltioiden kesken. Konkreettinen vastaus kysymykseenne. Kyllä, jos parlamentti näin haluaa, niin olen valmis kuuntelemaan teidän ehdotuksianne. Olen valmis tekemään näin hyvässä yhteistyön hengessä ja mielipiteitä vaihtaen voin tulla äh, esittää tämän ehdotuksen kyllä teille. Sitten jatkokysymys. Kiitoksia. Niin, minä hyvin konkreettisen kysymyksen esitin. Aiotteko te meille esitellä lainsäädäntötekstiehdotuksen metsäpalojen torjumiseksi ja hallitsemiseksi samalla tavalla kuin tulvatekstin? Um, directive is very important. Direktiivi on erittäin tärkeä lainsäädännöllinen toimi. Ja voin kertoa, että meidän pitää komission kollegiossa keskustella tästä ja tehdä sitten tämän tyyppisiä ehdotuksia. Mutta haluaisin kuulla teidän parlamentin ehdotuksia. Parlamentti on hyvin pitkällä näissä kysymyksissä, kun halutaan estää ihmisten kärsimystä hätätilanteissa. Eli mikäli tämä nyt on parlamentin toive, voin tätä kyllä harkita erittäin huolellisesti. Nous avons maintenant une... Sitten menettely ilman puhujalistaa. Aika on varattu viisi minuuttia ja tämä liittyy nyt humanitaarisen tilan vähentymiseen ja kansainvälisen humanitaarisen lain lisääntyviin rikkomuksiin. Ensimmäisen puheenvuoron saa Berman 15-20 sekuntia. Given the huge amount of... Niin, ottaen huomioon sen, kuinka paljon humanitaarisen avun väärinkäytöksiä Kongossa on tapahtunut, niin mikä on teidän kantanne tähän ja mitä aiotte ensimmäiseksi tehdä, jotta voimme välttää tällaiset karmeat virheet? Monsieur Stas, vous avez la parole. Sitten Stas. Frau, de toestand in Gaza is eh, op humanitaire... Tilanne Gazassa, kun ajatellaan humanitaarista tilannetta, on erittäin huono. Puolitoista miljoonaa ihmistä kärsii, ja Israel varmistaa sen, että humanitaarista apua ei saada Gaasan alueelle. Eli mitä te tekisitte komissiossa, jotta voitte varmistaa, että humanitaarinen apu saadaan Gaasaan? Newton Dunn, was... Sitten Newton Dunn, olkaa hyvä. Um. Kiitoksia. Niin, komissariehdokas, olen täällä. Kriisit, hän ovat yleensä yllättäviä. No, nyt teidän edessänne tulee olemaan 27 kansallista hallitusta, jotka eivät halua antaa rahaa, koska ajat ovat kovat. Miten tai aiotte tehdä, jos 27 ihmistä tai mikä tahansa lukumäärä ei usko siihen, mitä sanotte? Jelevä voitte nyt vastata näihin kolmeen kysymykseen. Thank you. Kiitoksia. Ensinnäkin Kongo. Me tiedämme, että tämä humanitaarinen tila siellä supistuu. Ja meidän täytyy olla aktiivisempia kaikilla tasoilla. Ja meidän pitää todellakin pyrkiä vahvistamaan yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Ja voin vakuuttaa, että tämä nyt on yksi ensimmäisiä tehtäviä, niin mikäli parlamentti minut vahvistaa komission. Gaasasta voin vakuuttaa teille, että aion käydä Gaasan alueella. Se on ensimmäisiä paikkoja, mikäli minut valitaan komissioon. Olen erittäin huolissani tästä tilanteesta ja tiedän monista ongelmista liittyen tähän apuun. Ja humanitaariset avut eivät saavu paikalle. 95 prosenttia väestöstä on riippuvaista humanitaarisesta avusta. Ja meidän pitää olla aktiivisempia ja haluan varmistaa ja teen kaikkeni ja haluan mennä suoraan paikan päälle Gaasan. 27 jäsenvaltiota. No Bulgarian ulkoministerinä tiedän, kuinka vaikea on tehdä työtä neuvostossa ja saada aikaan yksimielisyys. Aina on jokin ryhmä, joka ei halua olla samalla kannalla kuin enemmistö. No niin, sitten seuraava kysymys, olkaa hyvä. Meidän täytyy nyt edetä. Täällä on vielä kaksi kysymysten esittäjän. Howit, seuraavaksi olkaa hyvä. In your past commissioner... Niin, ulkoministerinä, kuinka edistitte ö, ihmisoikeuksia muissa maailman kolkissa? ja miten aiotte tätä kokemusta käyttää hyväksenne tulevassa virassanne? Monsieur. Sitten Keller. Monsieur Kelly. Kelly. Compliments to... Ensinnäkin onnittelut Jelivällä. Tämä on aika vaikea kuuleminen. Millä tavalla päätetään humanitaarisesta avusta esimerkiksi Zimbabwen kaltaisiin maihin? Selkeästikin siellä rikotaan ihmisoikeuksia ja niin edelleen. Madame eh, Stifler, vous savez. Sitten Stifler. Eh, eh, niin, siihen, mitä kuulimme puhuttavan Kongosta. Puhuitte, sanoitte, että se on yksi etusia kysymyksistä. Sadat naiset tulevat raskatuiksi tuossa maassa. Minä haluaisin täsmällisempiä vastauksia. Mitä te, te aiotte tehdä? Onko teillä jotain esimerkkejä antaa siitä, mitä voitte todella tehdä eh, tämän suuren ongelman ratkaisemiseksi? Jelevä, voitte vastata näihin kolmeen kysymykseen. Uh, uh, Ihmisoikeudet ovat tärkeässä osassa kaikissa poliittisissa keskusteluissamme ja voin vakuuttaa, että ne koskevat useita useita aiheita, kriisejä Balkanilla, Mantereemme itäosassa, myös Euroopan unionin ulkopuolella. Itse olen ulkoministerin omais, ominaisuudessa osallistunut ja valvonut näitä tilanteita hyvinkin kielikäsillä suuta. Mitä tulee Zimbabwen väärinkäytöksiin ja tähän humanitaariseen alueeseen, No, paljonhan me voimme tehdä, mutta kuten jo sanoin, niin me voimme aloittaa hiljaisella diplomatialla, jotta voimme vakuuttaa poliittiset viranomaiset konfliktialueilla, jotta he antavat meille pääsyn humanitaariseen toimintaan. Ja sen jälkeen meidän täytyy käyttää poliittista painostusta, painostaa viranomaisia poliittisesti. Tähän kiintoisaan kysymykseen, joka liittyy Kongon naisten tilanteeseen ja seksuaaliseen väärinkäytökseen, niin voin vakuuttaa, että minä tulen kyllä pitämään tätä aihetta lähellä sydäntäni, koska tällä vuosituhannella emme voi sallia sitä, että seksuaalista väkivaltaa ja sukupuoleen liittyvää, liittyviä aseita voidaan käyttää aseena. Ja operationaalisellakin tasolla. Haluan, että osastoni ovat aktiivisempia, jotta voivat suojella naisia. Hyvä. No niin, meidän täytyy nyt siirtyä eteenpäin. Seuraavaksi Ivo Wager. Pa Jeleva, meni iskreno da morate vi odgovarjati na v Olen pahoillani siitä, että joudutte vastaamaan kysymyksiin näin epästimuloivassa ilmapiirissä kuin tänään. Ehkä sitä voidaan nyt jollain tavalla parantaa. Ja uskon myöskin, että puheenjohtaja Barroson pitäisi antaa selkeä merkki oikeudelliselle yksikölle näistä syytöksistä. Mutta yksi täsmällinen kysymys. Meillä on kaksi maata, joissa hallitukset tahallaan ehkäisevät humanitaarista apua, eli Israel ja Sudan. Te olette entinen ulkoministeri ja kokenut poliitikko. Eli mitä tekisitte näille kahdelle hallitukselle, mikäli teidät valitaan komission? Um, uh, uh, humanitaarinen apu on riippumatonta. Ja kuten tiedätte, me voimme vain peräänkuuluttaa ajaa sitä asiaa, että saamme mahdollisuuden antaa apuamme. Sudanin tapauksessa tiedän, että olemme olleet siellä aktiivisia jo usean vuoden ajan, joten tilanne kyllä heikkenee maan monissa kolkissa, mutta toteaisin, että me emme voi olla tyytyväisiä tilanteeseen. Meidän täytyy yrittää tehdä enemmän ja enemmän. Omalta minusta nähden meidän pitää aina olla valmiita lähtemään kentälle. Itse olen valmis aina lähtemään keskustelemaan viranomaisten kanssa. Israelin ja Gaasan tilanteesta minä kyllä olen tietoinen, mikä tilanne siellä on. Ja näen kyllä monia mahdollisuuksia sielläkin olla aktiivisempi ihan tekniselläkin tasolla, niin että kaikki toimijat voivat olla mukana. Tulen vierailemaan Kaasassa, jos virkani vahvistetaan parlamentissa. Do you have a follow-up question? Onko teillä jatkokysymys? Ei. Eli seuraavaksi puheenvuoron saa Teo Karaus. Thank you, Madam Chair. Mrs. Jeleva, it is known... Kiitoksia. On tunnettua, että AIDS on köyhien tauti, mutta maailman terveysjärjestö antaa ilmaisia lääkkeitä näille ihmisille, mikäli on laboratorio, analyysi ja vahvistettu verikoe. Mutta hyvin suuret osat väestöstä eivät saa näitä lääketieteellisiä palveluita johtuen korruptiosta, huonosta humanitaarisen avun hallinnosta. Tämä osoittaa, että on tärkeää, erittäin keskeistä ohittaa tämä korruptio ja toimittaa eurooppalaista humanitaarista apua suoraan näille yhteisöille. Onko teillä tahtoa panna täytäntöön tätä politiikkaa? Onko teillä aikomus ryhtyä näihin toimiin? Savela parole. Providing healthcare. Terveydenhuollon tarjoaminen on erittäin tärkeä osa operaatioitamme. Tehän tiedätte, että humanitaarinen apu on tarvevetoista, ja silloin kun tietyssä maassa tulee tarvetta, te mainitsitte tässä yhden esimerkin, niin silloin, muun muassa AIDSin me tarjoamme tarvittavat lääkkeet, tarvittavan terveydenhuollon. Korruptio korkealla tasolla on vaarallista, siitä se täytyy ymmärtää. Meidän työmme ei tietenkään ole poistaa korruptiota, mutta voimme vaikuttaa siihen. Ja tulemme työssämme pitämään huolen sen, että lääkkeitä ja kaikkia tarpeellisia palveluita annetaan niille ihmisille, jotka niitä tarvitsevat. Have the floor for your follow-up um, question. Um, sitten jatkokysymys. Onko teillä aikomuksena perustaa eurooppalainen humanitaarinen toimintajoukko, jotta voitte vastata kaikkiin näihin tarpeisiin silloin, kun on tarpeen, jotta voidaan vastata näihin humanitaarisiin kriiseihin? So, according to the Lisbon Treaty... Lissabonin sopimuksen mukaisesti meidän täytyy perustaa eurooppalainen vapaaehtoinen humanitaarista apua antava joukko. Jos kysytte jostain ylimääräisistä työryhmistä, jotka hoitaisivat vaikka terveydenhuoltokysymyksiä, niin on ymmärrettävä, että tämä on hyvä aloite, varmasti käyttökelpoinen, mutta meidän täytyy olla realistisia sen suhteen, että mitään budjettia tähän ei kyllä ole. Seuraavaksi Sassoli. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas, mm, minun tulee tässä aloittaa siitä, etten ole aivan tyytyväinen vastauksestanne humanitaarisen avun työntekijöiden turvallisuuteen hyvin monilla alueilla, joilla me, meilläkin on henkilökuntaa. Mitä te ehdotatte nyt sitten kehityskomissaarille tämän asian takaamiseksi? Um, Kuten jo sanoin, meidän täytyy toimia kummallakin tasolla, mitä tulee näiden työntekijöiden turvallisuuteen. Näin he voivat toimia paremmin eri paikoissa. Ja tässä tilanteessa voisi olla hyväksi vahvistaa koulutusta ja harjoitusta täällä päämajassa, mutta myöskin eri paikoissa. Poliittisesti meidän täytyy olla yhteydessä näihin kolmansiin maihin ja vaatia, että siellä noudatetaan kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä, koska tämän lainsäädännön nojalla me voimme antaa humanitaarista apua. Eli nämä kaksi asiaa pitää ottaa huomioon. Te puhuitte tästä korkeasta edustajasta, komission varapuheenjohtajasta Ashtonista. Ja toivon ja uskon, että meillä tulee olemaan erittäin hyvää yhteistyötä hänen kanssaan myöskin tämän kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön osalta ja sen noudattamisen osalta. Sassoli, onko teillä vielä jatkokysymys? Kyllä, Sudanista. Sudan saa eniten humanitaarista apua, mutta kuitenkaan edes puolet väestöstä ei ole saanut nauttia puhtaasta juomavedestä. Miten Euroopan unioni voisi avainasemassa toimia tässä kriisissä, ei pelkästään lahjoittajana? Äh, Sudan is... Sudanin edessä on, Sudanilla on useita ongelmia, ongelmia, jotka liittyvät pakolaisiin, sisäisiin pakolaisiin, vesiongelma on niin ikään olemassa. Myös ruoan jakelussa on ongelmia kaikessa. Ja tehän tiedätte oikein hyvin, että komissio rahoittaa erilaisia operaatioita kentällä. On tehnyt näin jo useamman vuoden ajan. sellaisissa konkreettisissa tilanteissa, joista olemme tietoisia, ja Sudan on mukana komission vuotuisessa avustusohjelmassa, eli me olemme tietoisia tilanteesta, ja meidän täytyy tarjota apua myös vesiongelmaan. La parole est à monsieur Preda. Seuraavaksi Preda. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä haluaisin rouva Gelevaa ensiksi onnitella siitä, että olette nyt saanut näin hyvin tärkeän tehtävän. Sehän on unionin johtotähtien ja johtoarvojen paikka. Teillä on paljon vastuuta. Toiseksi haluaisin esittää teille kysymykseen siitä, mistä jo puhuittekin aikaisemmin, mutta toivoisin, että palaisitte vielä tähän seksuaaliseen väkivaltaan, joka on suoranainen ase hyvin monissa valtioissa. Tästä itsekin puhuitte. Ja toivoisin, että vielä kehittelisitte enemmän ajatuksenne asiasta. Kiitoksia. We are providing, uh, Me nyt seksuaalisen väkivallan ja sukupuolisen väkivallan uhreille, heidän suhteensa meillä on erilaisia toimenpiteitä, erityisiä suojakoteja naisille ja tytöille, jotka ovat joutuneet seksuaalisen väkivallan uhreiksi. Ja myöskin he saavat psykologista apua psykologista tukea, terveydenhuollollista tukea. Tämäkin on osa tätä konkreettista apua eri tilanteissa. Ja voin vakuuttaa, että tämä koskee myöskin Kongoa. Ja sitten poliittisella tasolla tavoitteenani on tulla parlamenttiin ja esitellä tästä asiasta poliittinen ehdotus. Mitä tulee alakohtaisiin politiikkoihin, tämä nyt on yksi painopistealueistamme. Eli meidän pitää lisätä tietoutta tästä seksuaalisesta väkivallasta ja näistä tapauksista kehittyvissä maissa ja siitä, miten niitä käytetään aseina aseellisten konfliktien yhteydessä. Nämä ovat kaksi asiaa, jotka aion tehdä. Meillä on jo hyvä käytäntöä jo paikan päällä. Me annamme apua ja terveydenhuoltoa näille uhreille. Sitten vielä jatkokysymys. Onko vielä jatkokysymys? Ei ole, eli seuraavaksi sitten herra Noisa. Frau Jelena, im neuen... Rova Jelena, yhdessä Afganistanin toimintasuunnitelmassa viime vuoden syksyltä ja Pakistanin osalta. EU korostaa sitä, että meidän pitää vahvistaa apua ja itseapua paikan päällä. Miten konkreettisesti Afganistanissa nämä eri toimet, jotka, joihin EU, YK ja NATO ovat toimineet, miten näitä voidaan koordinoida? Ja sitten toinen kysymys, mitä te konkreettisesti aiotte tehdä, jotta nämä siviiliapuorganisaatiot, joita toteutetaan Afganistanissa, voitaisiin profilisoida vahvemmin kuin tämä sotilaallinen toiminta paikan päällä? Ähm, äh, Afganistan on yksi tärkeimpiä toiminta-alueitamme ja meillä on hyvin paljon varoja tätä maata varten. No avusta siirtyminen itseapuun, se on tietysti tärkeää, ja nimenomaan Afganistanissa tämä sekoitus humanitaarista työtä ja sotilaallista toimintaa, se on aiheuttanut meille paljon ongelmia. Meidän pitää käydä maassa, ja se on myöskin tarkoitukseni. Ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla siellä voidaan paremmin koordinoida toimintaa sotilaallisten toimijoiden kanssa. On tärkeää, että humanitaarinen apumme pääsee alueelle, mutta samalla tämä, tätä ei pidä nähdä heidän tehtävänään, tätä humanitaarista apua. Ja tällaiset ongelmat pitää poistaa, koska se on nyt niitä humanitaarisia periaatteita vastaan, joita me edustamme. Siviilikehitys on tärkeää, senhän te tiedätte kansainvälisessä yhteisössä, ja sen täytyy kulkea käsi kädessä näiden sotilaallisten operaatioiden kanssa. Tämä on tällä hetkellä kaikkein suurin hanke EU:ssa ja kansainvälisessä yhteisössä, ja meidän kaikkien on oltava tässä mukana, ja olen valmis siihen, mitä tulee tähän kysymykseen, että mitä tulee meidän EUn toimintaan, että todellakin voimme auttaa näitä ihmisiä paikan päällä. Onko teillä jatkokysymys? Ihan lyhyt jatkokysymys. Jos ajatellaan humanitaarista apua ja sitä, että, että Gaza haluaa nyt ryhtyä sovitteluprosessiin, voitteko kuvitella sitä, että kävisitte vuoropuhelua myöskin talibanien kanssa? Die Taliban, soweit wir wissen... Käsittääksemme talibanit hallitsevat 60 prosenttia koko maan alueesta. Ja sanoisin, että humanitaaristen toimintojen kannalta on tärkeää, että meillä on pääsy alueelle ja että voimme taata humanitaaristen työntekijöiden turvallisuuden. Ja myöskin teknisellä tasolla meidän on toimittava kaikkien toimijoiden kanssa. Ja tästä on meille apua, ja meidän on varmistettava, että humanitaaristen työntekijöiden henki ei ole vaarassa. Claire, vous avez la parole. Sitten Strifler, olkaa hyvä. Kiitoksia. Niin, Barroson kirjeessä näytti siltä, että siviväestö, sivisuojelun suojelun, kuuluisi, kuuluisi nyt ekoon. Ja minun mielestäni juuri tämä väestönsuojelu tulisi tulla rahoitetuksi tuota humanitaarisen avun osastosta. Uh, I would, uh, clearly say... Sanoisin, että meillä on erittäin selkeä budjettikohta humanitaarista apua – sillä on, humanitaarisella avulla on 700 miljoonan euron budjetti ja väestönsuojelulla on ylimääräinen budjetti tämän lisäksi. Joo, ja mitään huolta ei ole siitä, että ne yhdistettäisiin päinvastoin. Päinvastoin meillä on mahdollisuus koordinoida enemmän niitä niin, että saamme sekä humanitaariseen apuun että väestönsuojeluun täydentävällä tavalla apua niin, että ne voivat siis täydentää toisiaan, mutta emme käytä molempien budjettia eri tarpeisiin. Madame Stifler, follow-up question? Onko teillä jatkokysymys? Ei. Selvä. Seuraavaksi annamme puheenvuoron toisen valiokunnan edustajalle, ihmisoikeuksien jota edustaa Rova Hautala. Chairwoman. Um, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Humanitaaristen työntekijöiden turvallisuudesta jo keskusteltiin, mutta haluaisin kysyä Rova Jedevalta, äh, että kuinka niiden ihmisten niille ihmisille voidaan antaa enemmän perus ihmisoikeuksia ja suojaa, jotka joutuvat siirtymään kotimaissaan. Miten voitte tukea näiden ihmisten perusihmisoikeudet? Aiotteko ehkä kenties kouluttaa näillä leireillä olevia ihmisiä tarkoitusta varten? I see the, your idea of training. Tämä koulutus idea näillä leireillä ihmisille, jotka ovat joutuneet siirtymään maan sisällä, se on erittäin tärkeä ja hyödyllinen ajatus. Meidän täytyy välttää se, että nämä ihmiset, jotka joskus useinkin elävät hyvinkin pitkiä aikoja näillä leireillä, ja meidän tulee välttää heidän painostamisensa, ja heitä ei pidä pakottaa palaamaan omiin maihinsa tai omille alueilleen ja koteihinsa. Sen pitää olla vapaaehtoista. Ja koulutusta tietysti voidaan käyttää hyväksi, mutta myöskin kursseja. Heille voidaan opettaa ihmisoikeuksista ja laista, johon he voivat sitten nojautua. Madame Hautala, onko teillä jatkokysymys? Libanon chairwoman. Um, would you see that... Niin lyhyesti. Äh, Se, että äh, erityisesti naisten ihmisoikeudet taataan, niin pidättekö sitä erityisenä haasteena? Onko teillä ajatuksia äh, siitä, että kuinka ne voidaan turvata? Um, reading the briefings about, uh... Kun olen lukenut tämän kuulemisen briefing-papereita, näin erään tärkeän virkkeen. Eli näissä maissa naiset ja sotakonfliktitilanteissa he ovat moottori ja he ovat muutoksen aluepanijoita. Ja erityisesti väkivalta, kun on väkivaltaa tyttöjä ja naisia vastaan, meidän pitää toimia aktiivisesti. Eli meille pitää, heille pitää opettaa heidän oikeuksistaan – ja heille on annettava psykologista ja sosiaalista tukea ja apua. On hyvin vaikea puhua uhreille, jotka ovat siis seksuaalisen väkivallan uhreja, ja saada heitä takaisin normaaliin elämään ja heidän aikaisempaan elämäänsä. Alors, Nous sommes maintenant à la session de follow-up. Euh. Sitten vaihe, jossa voidaan esittää jatkokysymyksiä näistä jo esitetyistä kysymyksistä kolmannessa ja neljännessä kysymyskierroksessa. Meillä on tätä varten varattu yhdeksän minuuttia, mutta en ole saanut kirjallisia kysymyksiä, eli teillä on 30 sekuntia aikaa toimittaa ne minulle. No, no niin. Eli annan nyt muutaman sekunnin vielä teille. Ja jos jatkokysymyksiä ei ole, niin sitten jatkamme se viimeisellä kysymyskierroksella. Monsieur Berman, s'il n'y a que vous, je pense que vous pouvez la poser. Berman, jos te olette ainoa, niin te voitte ehkä esittää sen suoraan itse. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, Rova Jeleva, haluaisin, että puhuisitte konkreettisemmin sen suhteen, että mitä, mikä meni pieleen siinä, kun YK tuki Kongon armeijan toimia. Siellä tapahtui erittäin vakavia ihmisoikeusrikkomuksia armeijan toimesta. Mikä meni pieleen? Miten tämä voidaan estää jatkossa? Vastatkaa konkreettisesti. So I'm here really not to, uh, to apply for the... Minä nyt en hae minkään osaston pääjohtajan paikkaa. Ja uskokaa pois, etten voi tuntea kaikkia näitä yksityiskohtia tästä tilanteesta. Mutta olen kuitenkin valmis ja voin vakuuttaa teille, että voin palata tänne ja tehdä konkreettisia ehdotuksia sen suhteen, millä tavalla tilannetta paikan päällä voidaan parantaa. Bon, nous commençons maintenant la dernière... Euh, no niin, sitten viimeinen kysymyskierros. Ja puheenvuoron saa Guerrero. Ja... Niin, humanitaaristen äh, sen avun työntekijöiden turvallisuus on aina tärkeämpi avun tehokkuuden näkökulmasta. Puhuitte, sanoitte siitä, että satoja heitä kuoli viime vuoden aikana ja muitakin kuin YK henkilöitä. Ja monia myös sitten pidätetään tai, tai otetaan kiinni näissä valtioissa, joissa humanitaarisen avun työntekijöitä on. Minä uskon, että ne tar- he tarvitsevat eurooppalaista apua ja tukea ja turvaa eh, unionilta. Ja toivonkin saavani vastauksen siihen, minkälaisia välineitä voisitte käyttää mm, lisätäkseen parantaakseni tätä turvallisuutta eh, ja myös Euroopan vapaaehtoisjoukkojen turvallisuutta. Eh, eh, in regard to the European voluntary fund, niin, tähän Euroopan vapaaehtoisjoukkoon liittyen. Tämähän on vakava kysymys. Meidän täytyy laatia ehdotus kieli keskellä suuta meidän täytyy välttää sellainen tilanne, jossa me asetamme vapaaehtoisia vaaralliseen tilanteeseen, joten tämä kysymys täytyy ottaa vakavasti. Eli siis tämä turvallisuus ja se, miten voidaan ennaltaehkäistä humanitaaristen työntekijöiden väkivalta, niihin kohdistuva väkivalta. Ja meidän täytyy käyttää kaikkia niitä keinoja hyväksemme, joita meillä on Tietenkin poliittisella tasolla Euroopan unioni voi tuomita väkivallan ja kansainvälisten, kansainvälisen humanitaarisen tilan kunnioittamattomuuden, koska se on edellytys sille, että voimme tehdä työmme hyvin. Ja tässä yhteydessä olenkin valmis tekemään yhteistyötä komission varapuheenjohtajan korkean edustajan Ashtonin kanssa – jotta voimme mitä korkeammalla poliittisella tasolla vedota kansainvälisen humanitaarisen avun ö, lain kunnioittamisen puolesta ja tämän humanitaarisen avun tilan puolesta, jotta työntekijät voivat olla paremmin turvassa. Salam, vous avez une question. Onko teillä jatkokysymys? Niin, minkälaista aikataulua te olette ajatellut tällaista eurooppalaista vapaaehtoisjoukkoa varten? Madame Cheleva, vous avez la parole. It is said by the Lisbon Treaty that... Lissabonin sopimuksessa on todettu, että meillä on tämä tärkeä tehtävä. Sanon nyt, että me, koska palaan tänne ehdotusten kanssa – varmastikin tähän valiokuntaan. Ja uskon, että tämä ehdotus tulee ennen vuotta 2011. Sehän on Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi. Ja haluaisin keskustella parlamentin kanssa tässä arvovaltaisessa valiokunnassa ensimmäisistä ideoista sen suhteen, miten voimme panna täytäntöön tätä poliittista ajatusta. La parole est maintenant à Madame Strifler. Seuraavaksi Strifler. Oui, alors, euh... Niin, te useampaan otteeseen olette puhunut humanitaarisesta kansainvälisestä oikeudesta. Se on tärkeää, se, sitä täytyy noudattaa. Se on tietysti on mielestäni aivan normaalia. Meidän täytyy saavuttaa konsensus eurooppalaisella tasolla vuoden 2005 neuvoston asetuksesta eh, humanitaarisen oikeuden noudattamisesta. Sitä on kuitenkin loukattu useampaan otteeseen ja tilanne kentällä heikkenee alvariinsa. Eli mitkä, mitä välineitä te aiotte ehdottaa voidaksenne saada kansainvälisen oikeuden noudatetuksi ja kunnioitetuksi kaikkialla ja erityisesti kene, minkä kumppaneiden kanssa? Jeleva, olkaapa hyvä. I can imagine that uh, uh, we can organize... Me voimme järjestää vielä tämän vuoden puolella kansainvälisen foorumin liittyen kansainväliseen humanitaariseen lainsäädäntöön. Ja olen puhunut tästä edeltäjäni Louis Michelin kanssa. Ja olisi hyvä ajatus kutsua kaikki toimijat paikalle. Toinen mahdollisuus olisi yrittää vakuuttaa enemmän toimijoita ja järjestöjä ja viranomaisia kolmansista maista siitä, että siellä tunnettaisiin näitä humanitaarisia periaatteita ja että siellä noudattaisiin kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä. Haluaisin puhua tästä asiasta myöskin puolustusministeriön neuvostossa – on tärkeää, että myöskin jäsenvaltiot ovat mukana tässä prosessissa, jossa halutaan enemmän kunnioitusta näille laille. Questions. Strifler, onko teillä jatkokysymys? Parole à Madame de Keiser. Seuraavaksi puheenvuoron saa de Keiser. Permettez-moi, Madame la Commission. Niin, hyvä komission jäsenehdokas, tahtoisin palata Kaasan asiaan. Vastauksenne ei vakuuttanut minua. Te puhuitte siitä, että meidän täytyisi olla proaktiivisempia, toimia tuolla kentällä ja teen sitten paikallisten asian, ihmisten kanssa yhteistyötä. E, Michel ja Ferel Rovardner ovat näin myös sanoneet, eli kun sanotte, että pitäisi toimia proaktiivisemmin, täytyy, tarkoittaako tämä sitä, että näin ei ole toimittu aikaisemmin, eikö kysymys pikemminkin ole se, että humanitaarinen apu ei pääse mihinkään, se on blokkautunut tuonne Kaasaan. Minun mielestäni tässä tarvittaisiin selvä arvio. voisit Voisitteko vähän enempään valottaa asiaa? Rouva Jeleva, olkaapa hyvä. It is very well known that... On tunnettu tosiasia, että jo monen vuoden ajan kansainvälinen yhteisö ja monet toimijat, niiden joukossa Louis Michel ja Ferrero Waldner, ovat yrittäneet olla aktiivisia paikalla. Ei tämä mikään mitään tyhjää ole, mutta tämä on pitkittynyt kriisi. Ja kaikkeen täytyy tehdä parhaansa auttaakseen. Ei voida otaksua, että komissio tai minä mahdollisena tulevana komissaarina voimme ratkaista koko ongelman. Ei kyse on humanitaarisista toimistamme ja siitä, että me emme aina välttämättä pysty antamaan tätä apua. Niissä tapauksissa, joissa pystymme, niin se on ollut erittäin suureksi avuksi väestölle Kaasan alueella. Te tietänette aloitteesta, johon komissaari on, komissio on ryhtynyt, eli tämmöinen Cash for Work-aloite on kyseessä 90 prosenttia väestöstä on riippuvainen meidän avustamme, ja sen vuoksi me annamme rahaa työtä vastaan, jota paikallinen väestö tekee. Sii puhdist, toimivat, siis puhdistavat, siivoavat ö, kaupunkia, korjaavat roskia ja niin edespäin. Se on hyödyllistä. En minä usko, että minä yksi voi ratkaista koko ongelman. Te Kaiser, onko teillä jatkokysymys? No minä olen hämmästynyt siitä, mitä kuulin Rogereva että puhut, minkälaisia välineitä voitaisiin käyttää painostukseen, minkälaisia lisävälineitä voitaisiin käyttää. Uskoisin, että siellä olisi vielä mahdollisuuksia ja olin odottanut, että voisitte, olisitte vastannut siihen, mitä Michel jo kysyi, eli mitä välineitä aiotte käyttää ja myös sitten minkälainen suhde on tuohon kansainväliseen rikostuomioistuimeen. We are using um, already me jo käytämme vakausvälinettä ja kaikkia välineitä, jotta voimme vahvistaa poliittista vuoropuhelua. Tilanne on hyvin monimutkainen. Aikaisemmassa vastauksessani totesin, että en voi luvata sitä, että pystyn ratkaisemaan ongelman, koska kukaan ei sellaista voi luvata. Meille on tärkeää varmistaa, että toimitamme apua paikan päällä ja että autamme ihmisiä ja lievintämme heidän kärsimystään. Monia välineitä voidaan keksiä ja meillä on niitä käytössämme, mutta ensin meillä pitää olla poliittista tahtoa ratkaista tämä ongelma ja te tiedätte tämän erittäin hyvin. La parole est à monsieur Kastler. Seuraavaksi Kastler. Frau Vorsitzende, Frau Jeleva. Puheenjohtaja Rova Jelma. Vaikka kansainvälisesti on pyritty siihen, kuitenkin ihmisoikeustilanne on maailmassa kaikkea muuta kuin rohkaiseva. Esimerkkinä uskonnon mielipiteen vapaus tietyissä valtioissa ja teillä viimeksi Iranissakin on tapahtunut jotain aivan käsittämätöntä. EU:ssa, kun mietitään suhteita muuhun maailmaan ja ajatellaan ihmisoikeuksia, meillä olisi nyt niihin liittyen kaksi kysymystä. Millä tavalla komission jäsenenä haluatte vaikuttaa siihen prioriteettisesti? Pari esimerkkiä tästä esimerkiksi. Eli miten voidaan humanitaarista apua toimittaa ja millä tavalla aiotte käsitellä tätä, näitä sanktioita tai ehtoja? Ja, danke für die Frage. Die Abkommen... Äh Kiitoksia. Sopimus, joka meillä on kolmansien maiden kanssa, on tärkeä väline, Eli tällä tavalla voimme vaikuttaa tilanteeseen, kun puhutaan ihmisoikeuksista ja turvallisuudesta työntekijöidemme osalta, jotka tekevät tätä työtä paikan päällä. Jo aluksi totesin omista painopistealueista, ja ne ovat erittäin tärkeä. Eli meidän tulee vedota siihen, että kansainvälisesti noudatettaisiin kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä. Ja meidän pitää myöskin tehostaa humanitaarista apuamme ja humanitaarista toimintaamme. Ja tämä voi tietysti onnistua käyttämällä uusia metodeja. Minähän jo totesin, että me tällä hetkellä kokeilemme. Meillähän on hyviä käytäntöjä, kun olemme soveltaneet uutta teknologiaa esimerkiksi mitä tulee työntekijöiden turvallisuuteen eri osissa maailmaa, mitä tulee esimerkiksi uusiin varusteisiin. Ja kaikkea tätä voimme toteuttaa työssämme. Osastostani sain kuulla, että meillä on uusi sähköinen tilintarkastusjärjestelmä, ja se on erittäin hyvä. Se parantaa työmme laatua, ja se on tietysti hyvin keskeistä. Kastler, onko teillä vielä jatkokysymys? Niin tästä viimeisestä esimerkistä, eli mikä rooli tilintarkastuksessa tai kriisinhallinnassa on kansan, kansalaisjärjestöillä ja mikä rooli sitten on valtioilla – Eli millaisia mahdollisuuksia tässä on tehdä yhteistyötä tällaisten järjestöjen kanssa? Euh, Kuten tiedätte, me annamme, emme anna suoranaisesti tätä humanitaarista apua, vaan se tehdään verkoston kautta. Ja siihen kuuluu kansalaisjärjestöjä. Niitä on yli 185 Ne eivät ole pelkästään niitä, jotka tekevät työtä paikan päällä ja auttavat ihmisiä, vaan ne ovat tärkeitä tahoja, joista tulee ideoita, myöskin näistä tilintarkastuksista. Ne ovat vaihtoehtoja meidän raportoinnillemme. La parole est à monsieur. Seuraavaksi Mitchell. International. Kiitoksia puheenjohtaja. Kansainvälinen yhteistyö on yksi salkkunne titteleistä. Kollega tässä jo mainitsi nämä kolme eri komissaaria ja heidän vastuualueitaan ja siitä, miten ne saattavat seko- sekoittua. Mikä on teidän roolinne kansainvälisessä yhteiskunnassa? Hail. Työssä. I'd like to ensure, Mr. Haluaisin vakuuttaa teille, että mitään hämmennystä ei tule koska me olemme jo useaan otteeseen tavanneet jo viikon mittaan ennen näitä kuulemisia lähes joka päivä, joten meillä on tämä tällainen Relex-komissaarien klusteri, rypäs, ja meidän vastuumme ja roolimme kyllä ovat ihan erillään. Voimme varmistaa paremman koordinaation ja yhdenmukaisuuden. Ja minun erityinen kompetenssini olisi vahvistaa yhteistyötä alueellisten organisaatioiden kanssa, kuten ASEANin, Mercosurin ja muiden. Tämä on erityisen tärkeää, kun puhutaan esimerkiksi kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön kunnioittamisesta. Jos me epäonnistumme Hiljaisessa diplomatiassa meidän täytyy mennä alueellisten organisaatioiden pakeille ja pyytää niitä, niiltä sellaisia toimia, jotka mahdollistaisivat sen, että voisimme antaa apuamme. Ja monissa tapauksissa meidän täytyy vahvistaa naapurimaiden kykyä vaikuttaa kyseiseen maahan, jotta saamme pääsyn kentälle. Nous sommes maintenant. Non, il souhaite pas. souhaite pas. C'est très gentil. Bon. Donc nous avons maintenant. Seuraavaksi viimeinen jatkokysymysten osio liittyen tähän viimeiseen kysymyskierrokseen. Minulle ei ole toimitettu kirjallisia kysymyksiä, mutta annan teille vielä muutaman sekunnin, jos haluatte tehdä jatkokysymyksiä Jelevälle. Ilmeisesti ei. Eli tässä tapauksessa me päätämme tämän kysymysvastauskierroksen. Ja nyt annan Jelvalle loppupuheenvuoron. Ja hänellä on korkeintaan viisi minuuttia käytössään. Madame la Présidente. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Haluan kiittää teitä tästä kiintoisesta vuoropuhelusta. Oli oikein mukava puhua kanssanne tänään ja odotan voivani saada keskustella kanssanne jatkossakin, jos virkani vahvistetaan entisenä Euroopan parlamentin jäsenenä. Minuthan siis parlamentin jäsenenä, minuthan valittiin Bulgariassa kahdesti, niin minun etujeni mukaista on ö, saada aikaan läheistä vuoropuhelua teidän kanssanne. Poliitikkona teidän työnne on ö, hyvin arvostettavaa minun mielestäni. Mielestäni kannattaa käydä puheenvuoroa Euroopan parlamentin kanssa, mutta myös Euroopan kansalaisten kanssa. Ja meidän täytyy tehdä enemmän, jotta saisimme kansalaiset lähemmäksi Euroopan unionia. Tämän tulee olla seuraavan komission prioriteetti, ja olen vakuuttunut siitä, että parlamentti tulee tukemaan tätä prioriteettia. Ja tässä valossa Lissabonin sopimus on antanut meille mahdollisuuden suojella paremmin kansalaisiamme ja niitäkin, jotka tarvitsevat suojelua muualla maailmassa kriisin hetkellä. Meidän täytyy ottaa tämä mahdollisuus vastaan. Meidän täytyy pienentää kuilua Euroopan unionin ja kansalaisten välillä. Heille täytyy osoittaa, että me instituutiot olemme täällä, jotta voimme tehdä työtä heidän puolestaan, jotta voivat asua sellaisessa ja elää ilmapiirissä, jossa valitsee rauha. Kansalaiset ovat osoittaneet, että he tukevat Euroopan unionin humanitaarista roolia ja tällä tuella he myös osoittavat, että eurooppalainen solidaarisuus elää. He osoittavat, että eurooppalaiset välittävät siitä, mitä muille kansalaisille tapahtuu, ja välittävät myös siitä, mitä tapahtuu köyhille ja haavoittuvaisille ihmisille rajojemme ulkopuolella. Haluan käyttää tämän tilaisuuden hyödykseni, jotta voimme tehdä eurooppalaisista ylpeitä. Ylpeitä siitä, että niin monet jakavat meidän arvomme. Ylpeitä siitä, että heidän avullaan me Euroopan unioni, unionin instituutiot olemme taho, jonka nähdään tarjoavan apua niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Haluan, että ihmisemme voivat sanoa, että myös minä olen kantanut korteni kekoon siinä, että metsäpalot saadet, saatettiin sammuttaa ennen kuin ihmisten ö, elämät tuhoutuivat, tai että kun menevät vaikkapa ulkomaille, voivat nähdä Euroopan tuella rakennetun sillan alueella, jossa aiemmin tulvi, ja jota apua ilman tämä ei olisi ollut mahdollista. Vain silloin olen tyy- voin todeta, että olen tehnyt työni, nimittäin että olen vakuuttanut eurooppalaisille ja muille, että eurooppalaiset välittävät, että osaamme tämän välittämisen muuttaa teoiksi, jotka ylläpitävät ihmisarvoa ja tuovat toivoa kansalaisille ja ovat omiaan osoittamaan, että kansalaiset ja Euroopan unionin instituutiot tekevät yhteistyötä ja ovat valmiita auttamaan toisiaan. Haluan tehdä yhteistyötä kanssanne, jotta tämä toteutuisi. Kiitos. Je vous remercie toutes et tous. Kiitän kaikkia näistä kysymyksiä. Haluan kiittää komission jäsenehdokasta näistä vastauksista. Ja ennen kuin päätämme kokoukseen, muistuttaisin, että meillä on vielä koordinaattorien arviointikokous liittyen tähän kuulemiseen tänään suljetuin ovin kello 20 salissa ASP 1G2. Kokous päättyy. Hyvää iltaa kaikille.